Tervetuloa tänne tänä aamuna tähän tilaisuuteemme. Meillä on tänä aamuna erittäin tärkeä aihe käsittelyssämme. Meidän valiokuntamme on sellainen, että me, meiltä tulee omalatteinen alausonto tästä aiheesta. Tämä raaka-ainekysymys on hyvin tärkeää Euroopan talouskehitykselle. Me olemme myöskin eh, sopineet aikataulustamme sillä tavalla, että aloitamme näin aikaisin vuoden alussa. Ja nyt eh, sitten olemme tänään järjestäneet kuulemisen hyvin hyvätasoisten henkilöiden avustuksella. Tämä aihe on kaikille tietenkin tärkeä ja hyvin monet tiedätte, että komissio ei, ei ole asiassa edistynyt, vaan se koko ajan lykkää asiaa. On luvattu tiedonanto, mutta se aina lykkäytyy. On erittäin ärsyttävät. Eilenkään ei mitään tapahtunut tässä asiassa ja tämä ei mitenkään helpota meidän työtämme. Ja mielestäni on siksi juuri tärkeää, että me itse jatkamme tätä työtä sitten kun tiedonanto tulee, niin se tulee eikä se mitään sitten muuta. Me yritämme antaa poliittisia suuntaviivoja. Ja kuten sanoin, ärsyttävää on, että me emme ole vieläkään saaneet tarvitsemiemme tietoja komissiolta. Minä toivotan tervetulleeksi vieraat. Tässä on ollut vähän ongelmia päästä tarkasti aikataulun mukaan Eh, Brysseliin, mutta ensiksi annan esittelijällemme Reinhard Hans Bütikhoferille eh, eh, puheenvuoron. Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kiitoksia, hyvää huomenta, hyvät kollegat. On valittu teema, jonka nimi on tehokas rakennestrategia Euroopalle tähän kulmistilaisuuteen. harvat asiat ovat tärkeämpiä teollisuudelle kuin raaka-aineasiat. Sitä ei tarvitse paljon puhua. Mutta siitä huolimatta voidaan todeta, Ja se tekee ainepolitiikasta niin tärkeää nyt, että kun jos jatketaan toimintaa niin kuin aina ennenkin, niin ei päästä enää eteenpäin. Meillä on kasvava tarve teollisuudessa raaka-aineille. Aiemmin sillä ei ollut niin suurta merkitystä, mutta nyt erityisesti kun halutaan transformaatiota talouteen, joka rasittaa ilmastoa mahdollisimman vähän, niin siinä mielessä raaka on ihan suurempi merkitys. Se, että ne maat, joissa on paljon raaka-aineita, ne eivät tietysti tyydy pelkästään toimittajan asemaan. Kaikki asiat muuttuvat ja sen vuoksi nyt nähdään ihan oikein, että täytyy saada aikaan energiastrategia, eikä vain mennä ostoksille. Mielestäni se kysymys, miten käsittelemme tätä tilannetta, on hyvin keskeinen – Eikä ole välttämättä niin, että olisi aina vain yksi tie. Minun mielestäni juuri kun ajattelemme yleisiä talouspoliittisia perspektiivejä ja otamme tämän vähäisen talouden vakavasti, niin siinä on tärkeää, että kun käsittelemme raaka-aineita, niin otamme iskulauseen tehokkuus hyvin vakavasti. Ei voi tietysti puhua tehokkuudesta, jos ei pysty käyttämään raaka-aineita. Erityisesti nämä harvinaiset metallit, ja siinä on tämä raaka-aineen saantikysymys kärjistynyt hyvin nopeasti. Rakennestrategian pitäisi olla tehokas ja olen vaikuttunut, vakuuttunut siitä, että se voi olla tehokasta vain silloin, kun löydämme hyvät yhteistyötiet. Se koskee sisäisiä asioita suhteessa valtioviranomaisiin, teollisuus ja ekologia. Se koskee myös kansainvälisiä suhteita, kansainvälistä yhteistyötä. Ja osa siitä pitäisi tematisoida myös tässä kuulemistilaisuudessa. Sen vuoksi meillä on kansainvälisiä vieraitakin tässä kuulemistilaisuudessa. Uskon, että yhteistyö on tärkeää että Japanin, Yhdysvaltojen kanssa, teollisuusvaltioiden kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa kuin me, mutta erityisesti myös niiden maiden kanssa, joissa on paljon raaka-aineita. Viittasin kerran asti siihen muuten, että meillä on 3. helmikuuta täällä parlamentissa joitakin kollegoita, joilla on vieraita kauppa- ja teollisuusministeriöistä ja yrityksistä. Siellä järjestetään keskustelu Japanin eh, eh, raaka-ainestrategioista. Sitten haluamme eurooppalaista strategiaa, se ei ole vielä ihan kiistatonta. On tunnettua, että komissio haluaisi kernaasti perustaa innovaatiokumppanuuden raaka-aineessa, mutta jotkut tärkeät isävaltiot jumittavat tätä vastaan. On tunnettua, että Suomi, Hollanti, Saksa ovat jo aloittaneet omaa raaka-ainestrategiansa kehittää, mutta kaikki täytyy sitoa yhteen. Ja sen vuoksi toivon, että työmme ja kuulumistilaisuutemme voi antaa panoksensa siihen, että voimme saada aikaan todellakin tehokkaan rakennestrategian Euroopalle. Ganz herzlich. Kiitoksia tässä nyt ennen kuin jatkamme, niin haluaisin viitata siihen, että seuraavassa kohdassa eh, meillä on jo ollut käsit- eh, asioita käsittelyssä. Seuraavana meillä on Stefan Schumacher joka on ähm, hallituksen vanhempi virkamies. Ja tässä on ensimmäinen lausunto. Meillä on kaikilla tietenkin aikapaineet tässä otettava huomioon. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Sorry, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. I will articulate... Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikkia, kaikille. Minä aion yrittää tässä vastaamalla kysymykseen. Ensimmäinen liittyy tähän nykytilanteeseen resurssien suhteen kierrätysteollisuudessa. Kun me puhumme kierrätyksestä, me puhumme hyvin monenlaisista materiaalista ja tuotteista ja minä aion puhua metalleista. Ja meillä on näissä eh, metalleissa sellainen tilanne, että niitä voidaan kierrättää aivan loputtomiin ja siksi se onkin kiinnostava aihe. Toisaalta sitten kierrätys eh, voidaan nähdä eurooppalaisena toimintana tai maailmanlaajuisena. Nämä asiat eivät ole aivan samanlaisia keskenään, vaikka samantyyppisiä. Eurooppa käyttää, mm, Euroopassa on mm, kaupunkimaista asutusta ja me kierrätämme paljon eh, kierrätämme paljon, meillä on kaatopaikkaongelmia ja meillä on myöskin, meillä on myöskin kaivostuotteiden vientiongelmia. Hyvin monissa maissa on sellainen tilanne, että ne eivät voi itse saada perästään niitä tuotteita, joita tarvitsevat, ja tämä tarkoittaa sitä, että hyvin paljon materiaalia menee hukkaan. ja metallin ensikäyttöön liittyy ongelmia. Siis kupari ja alumiini, niissäkin on hyvin paljon paineita, mitä tulee vientiin. Ja nimenomaan niihin varastoituneen energian vuoksi. Ja koska arvo on kolminkertaistunut kuparillakin, niin niitä hyvin paljon viedään laittomastikin maasta. Ja sitten on litium ja muut materiaalit, joita ei voida kiertää erinäistä syistä, joihin palaan. Miksi kierrätämme? No arvon takia ja markkinoiden takia. Me kierrätämme myös siksi, koska volyymi on niin suuri. ja hyvin tärkeitä aineisosiakin myös tällä tavalla saadaan. Saattaa olla muitakin syitä eh, kierrättää. Voi olla harvinaisia materiaaleja, joita, joita, joita täytyy harvinaisuuden takia kierrättää, vaikka ne eivät olekaan taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Ja tämä täytyy muistaa, kun ajattelemme tätä raaka-ainealoitetta. Eh, riippumatta sitten, mitä kierrätysteollisuus Euroopassa tekee, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että e, menetetään investointeja, koska me emme saa kierrätettyä ja kerättyä tarpeeksi materiaalia. Kierrätys teollisuudessa on hyvin paljon potentiaalia, jota voitaisiin vielä kasvattaa ja sillä tavalla me voisimme vähentää riippuvuutta tuonnista. Me voisimme investoida eurooppalaisiin kohteisiin, siitä tulisi vahvistunut työllisyys, me voisimme maksimoida raaka-aineiden käytön ja sitten voisimme käyttää parhaalla mahdollisella tavalla eurooppalaista teknologiaa. Myös voisimme vähentää ilmastonmuutoksiin kohdistuvia eh, vaikutuksia, koska kierrätys on ympäristöystävällisempää kuin uuden materiaalin käyttö. Mitä sitten E, voimme e, tehdä tämän teollisuuden eteen. Aluksi haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, mitä kierrätys on. Ihmiset usein luulevat, että se on pelkkää keräämistä ja purkamista. Ja se on sitten keräämisen loppuun. Mutta tässä on kysymyksessä koko ketju ja ainakin neljä askelta tässä on. Tietenkin ensin täytyy kerätä, koska ilman keräilyä ei ole minkäänlaista kierrätystä. Sitten materiaalien purkaminen ja näiden tuotteiden purkaminen, jotka on kerätty, sitten niiden jalostus ja niiden uudelleen jalostus uusiksi tuotteiksi. Tämä tehdään sillä tavalla, että, että kerätään materiaali tar- talteen ja siitä sitten valmistetaan uudet tuotteet. Mitä tällä sitten saavutetaan? Me voimme päästä parempaan talouden kierrätysmalliin. Kun katsomme kaivoksia, matkapuhelimissa ja tietokoneissa on materiaaleja, jotka edustavat alkutuotannossa seuraavia määriä. Hopeasta on kolme, kolme prosenttia tuotannosta – kultaa 4 prosenttia, 30 tonnia palladiumia, joka on 15 prosenttia alkutuotannosta, ja sitten kobolttia, koboltin määrä edustaa 20 prosenttia alkutuotannosta. Eli ja matkapuhelimet ja tietokoneet on kuitenkin on helppo kierrättää. Ja jos näin toimitaan, niin yksi viidesosa koboltista, jota nyt louhitaan, tulisi jo kierrätetyksi ja säästetyksi. No miten paljon sitten näissä kaupunkikaivoksissa tätä eh, tavaraa on? viisi prosenttia, eh, eli viisi prosenttia, Malmissa on 5 prosenttia kultaa, ja yhdessä eh, tonnissa matkapuhelimiestä on monenkertainen määrä platiniumia, palladiumia, rhodiumia, joka on katalysaattori, niin on kaksi kiloa näitä materiaaleja verrattuna siihen, että alkutuotannossa vain viisi grammaa. Eli tällainen kaupunkikaivos on todella rikas pitoisuudessa. Ja tällä tavalla me voimme hyvin vastata teollisuuden tarpeisiin. Teollisuus haluaa tietenkin mahdollisimman hyvän tuoton tästä kierrätyksestä, ja jotta tähän päästäisiin, niin me tarvitsemme korkean teknologian teollisuutta ja hyvin laajoja investointeja. Teollisuus, jota meillä Euroopassa on tällä hetkellä, on sellaista, että siihen täytyy vielä investoida – ja monenlaisia ongelmia täytyy vielä ratkaista. No sitten eh, innovaatio. Teollisuus voi koko ajan tehdä innovaatioita ja keksiä uusia kierrätysmenettelyjä ja keksiä uusia tuotteita markkinoille tuotavaksi. Ja liittyen siihen, mitä teollisuus voi tehdä, niin se voi hyvin paljon vaikuttaa tähän raaka-aineen saatavuuden turvaan. Ja kun tällä tavalla saadaan talteen näitä harvinaisia tai vähemmän harvinaisia metalleja, niin ne voidaan todella ottaa talteen eikä niitä viedä laittomasti ulkomaille, vaan ne todellakin jalostetaan Euroopassa. Miten sitten kierrätyksen nostamisprosenttia, vaikeudet, jotka siihen liittyvät, kirjometalleistaan usein on kysymys. Uusiutuva energia, päästöjen hillitseminen, sähköiset ja elektroniset laitteet, vai mainitakseni muutamia niin mitä monimutkaisempi tuote on kysymyksessä, sitä vaikeampi on kierrätys ja kierrätyksen eri asteet ja myöskin lopputuotteen valmistus. Se, että koko ketju on tehokas, niin se riippuu siitä, kuinka ku, mi, jokainen näistä askelista hoidetaan tehokkaasti. Meidän täytyy miettiä koko tätä kierrätysketjun yleistä tehokkuutta. Tyypillinen haitta ja este, mikä tällä tiellä on, niin on huono keräilytoiminta. Minulla on esimerkki tästä, joka mielestäni olisi hyvin helppoa ratkaista. Ainoastaan 2 prosenttia matkapuhelimista kerätään ja kierrätetään tällä hetkellä. 2 prosenttia. Toinen matkalla on sitten se, että purkamistoiminta ei ole sellaista kuin pitäisi. Vanha auto esimerkkinä mainitakseni. Jos, jos ei oteta elektroniikkaa irti ennen kuin viedään auto romuttamoon, niin kaikki siinä oleva materiaali menee myös hukkaan. Eli elektroniikka on ensin poistettava autosta. Toinen sitten esimerkki on, että jos matkapuhelinta eh, lähdetään purkamaan, niin täytyy myöskin ottaa muovi erikseen osista, koska muuten me hukkaamme myöskin eh, muutenkin muutkin materiaalit, mitä siinä on, esimerkiksi akussa. Monenlaisia esimerkkejä tästä on, mutta kuitenkin se, että oikealla tavalla eh, puretaan tuote, niin sen täytyy eh, olla tuotekohtaista. Mitä sitten tässä jälkikäsittelyssä Harvinaiset materiaalit, joita löytyy hyvin pieninä hippusina eri tuotteista, jos ne eivät johdu oikeaan tai jos ei niitä saada oikeaan uomaan kierrätyksessä, vaan, vaan menevät sekaisin, kuten alumiini ja teräs, niin silloinhan ei ole mitään hyötyä tästä kierrätyksestä. Eli ne on pidettävä erillä, erillään. Sitten materiaalien jalostus. Minä äsken mainitsin laittoman viennin. Nousevat taloudet, joissa on hyvin vähän tällaista teknologiaa, kuten usein on, niin on hyvin tyypillistä, että 25 prosenttia vain kullasta otetaan talteen sen sijaan, että otettaisiin 100 100 prosenttia. Monille metalleille käy samalla tavalla tässä ketjussa. Tämä vaikuttaa Eurooppaan, mutta tämä vaikuttaa myöskin koko maailmaan, koska kaikki tämä materiaali menee hukkaan lopullisesti. Sitten, sitten vain muutama sana lopuksi tästä kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Uudelleenkäyttö pitää suorittaa sillä tavalla, että se on parasta mahdollista. Täytyy huolehtia siitä, että jokaisella tuotteella on loppukierrätysmahdollisuus. Jos, jos matkapuhelinne menee kaatopaikalle kolmen vuoden jälkeen, niin se on paljon huonompi eh, ratkaisu kuin se, että se purettaisiin vaikka kolme vuotta liian aikaisin. Eli jokaisella tuotteella pitää olla loppukäsittely. Kun me puhumme joistakin osista, laitteiden osista, niin vaikkapa tällainen siru siru, jos vaikka sirutetaan tarteen, talteen kortista tai matkapuhelimesta ja sitten loppudumpataan kaatopaikalle, niin eihän se ole hyvä ratkaisu. Ja usein annetaan tällaisia vääristeltyjä julistuksia kierrätyksen toteutumisesta. Sitten kun kriittinen taso tavoitetaan, esimerkiksi hopean käyttö vaatteissa, on olemassa monenlaisia keinoja ja myöskin tällaisia korvaavia materiaaleja pystytään jo kierrättämään. Tästä haluaisin johtopäätöksenä todella todeta, että se, että investoidaan hy- hyvään teknologiaan, täytyy kerätä, eh, hajottaa ja jalostaa uudelleen sopivalla tavalla. Laiton vienti täytyy estää ja tämä koskee Eurooppaa, mutta tämä koskee myös muuta maailmaa, jossa todellakin tarvitaan eh, ja halutaan kierrätystä edistää. Sitten vielä neljäs asia. Mitä pitäisi hallitusten tehdä, jotta nämä esteet tieltämme poistuisivat ja että saisimme eh, korotettua kierrätyksen astetta? Hallitusten pitäisi mielestämme ottaa käyttöön samalla tavalla ja valvoa lain toteuttumista. Meillä on hyvää lainsäädäntöä olemassa, mitä valitettavasti ei kuitenkaan yhdenmukaisesti noudateta, ja se on hyvin heikosti täyteen toitantöön pantua. Esimerkiksi tämä jätteiden vientiasia ja ylipäänsä keräilytoiminta – kaikissa maissa on huonosti täytäntöön pantu. Meidän täytyy varmistaa lakien seuranta ja käyttö. Pitää myöskin miettiä sitä ja tarkastaa, mitä Euroopasta viedään, kuinka tätä valvontaa voitaisiin tehostaa. Eli tehokkuus on yksi avainsana. Sitten täytyy keräilyä tehostaa ja kierrätystä täytyy pitää järjestelmänä Usein ihmiset katsovat vain yhtä osaa koko kierrätysketjusta, niin se on riittämätöntä. Jos katsomme yhtä segmenttiä, kuten esimerkiksi keräilyä, ja unohdamme koko, koko tämän ketjun, niin sitten keräämme ehkä tuotteita ja viemme ulkomaille ja näin Eurooppa menettää hyvin paljon materiaalia. Eli kaikki pitää nähdä holistisena meidän täytyy kaikki nämä neljä askelta ja ehkä enemmänkin näitä askeleita on olemassa, jotka pitää ottaa huomioon. Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen on tärkeä asia ja vielä lopuksi täytyy muistaa se, että kriittisiin massoihin, kriittisiin materiaaleihin täytyy kiinnittää huomiota ei pelkästään volyymeihin. Meidän täytyy katsoa tällaisia pieniä ainemääriä. Jos vain aina ajattelemme suuria volyymeja, niin silloin me menetämme tietyt kriittiset materiaalit. Eli puhun laadusta enkä määrästä, kun kierrätyksestä on kysymys ja talteenotosta. Meidän täytyy koko arvoketjua miettiä. Emme voi keskittyä pelkkään teollisuuteen ja kierrättäjiin jos me haluamme tällaisen ympyrän taloudellisesti ajatellen. Pitää miettiä uusia teknisiä tuotteita, joita markkinoille tulee, ja meidän täytyy myöskin investoida uuteen, uuteen teknologiaan sillä tavalla, että kaikki toimii yhteen sopivasti ja että työllisyys vankistuu. Meillä täytyy olla riittävästi määrällisesti kierrätettävää tuotetta mitä tulee kansalaisjärjestöihin ja muihin vastaaviin järjestöihin, niin arvoketju lähestymistapa on hyvä tapa. Täytyy kokonaisvaltaista eri alojen välistä lähestymistapaa edistää, samoin tutkimusta tältä alalta. Kansainvälisillä organisaatioilla on myöskin oma roolinsa. Niiden täytyisi eh, kannustaa alueellisiin aloitteisiin, jotta tämä prosessi nopeutuisi. Joten johtopäätöksenä meidän täytyy tehdä perustavanlaatuisia muutoksia. Meidän täytyy nopeasti eh, ryhtyä jätteen hallinnoinnista resurssien hallinnointiin. Meidän täytyy paitsi massaan määrään kiinnittää huomiota myös laatuun. Täytyy hyvin korkean teknologian kierrätystä ryhtyä edistämään, koska lopputuotehan on korkean teknologian tuote. Ja lopuksi vielä teollisuuden täytyy nähdä kierrätys mahdollisuutena eikä taakkana. Vaikka meillä on paljon lainsäädäntöä, joka on kehittynyt Euroopassa, meillä on mm, akkudirektiiviä ja muita tällaisia, niin kuitenkin Euroopan ja muun maailman välillä on hyvin suuria eroja kierrätyksessä – tällainen temaattinen lähestymistapa täytyy ottaa myöskin kierrätykseen mukaan. Meillä täytyy olla suljettu ympyrä ja meidän täytyy käyttää lainsäädäntöä ja aloitteita hyväksy, hyväksi ja potentiaali on uskomattoman suuri. Darf mich bedanken, Herr Schumacher. Kiitoksia, herra Schumacher. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Seuraavana sitten Stefan, Stefan Arditi. Hän edustaa Euroopan ympäristövirastoa. Olkaa hyvä. Morning everybody. Thank you very much for inviting EB to this public hearing on uh, effective raw material. Hyvää päivää kaikille ja kiitoksia, että olen päässyt vieraksi tähän tai esiintyjäksi tähän <clears throat> kuulemistilaisuuteen. Ympäristökeskus on tärkeä toimija. Käytä joitakin kuvia. Toivottavasti tästä nousee esille tärkeitä kysymyksiä. Esitykseni keskittyy kahteen kohtaan. Ensimmäinen on resurssivarmuus tai jopa resurssisota. Sitä käsitettä nyt tupataan käyttämään. Luoda uusia suuria mahdollisuuksia ja asettaa kyseenalaiseksi nykyisen elämäntapamme. Ensimmäisessä kuvassa on trendit luonnonvarojen käytölle. Ja kuten voitte nähdä, tulevina vuosina – käytämme yhä enemmän ja yhä intensiivisemmin luonnonvaroja kuin miten tähän asti on tehty viimeisen 30 vuoden aikana. Voidaanko näin jatkaa, on kysymys. Luonnonvara-aloitteen kautta meidän täytyy pystyä puuttumaan äh, luonnonvarojen hallinnan kuluttamisen puoleen. Toinen kuva on aika tekninen, mutta se voi auttaa keskustelemaan jostakin asioista. Usein kuullaan tästä yhteyden irrottamisesta, että voisimme tuottaa enemmän lisäarvoa niin, että käytämme vähemmän luonnonvaroja. Tämä yhteys pitäisi siis purkaa. Emme ole varma, onko se totta. Jos ajattelemme kuluttamisen malliemme tehokkuutta muissa maissa. Juuri sen vuoksi meidän täytyy muuttaa tapaa, jolla mittaamme tätä luonnonvarojen käytön ja lisäarvon tuottamisen välisen yhteyden irrottamista toisistaan. Toinen pointti esityksessäni, ja useimmat kysymykset koskevat sitä, on tätä kotimaan kaivostoimintaa ja kotimaisia mahdollisuuksia. Tässä täytyy miettiä kovin huolellisesti, että mikä on hyödyllisin potentiaali, johon voidaan päästä, jota voidaan päästä käyttämään. Voin kiittää Stefania sitä, että hän muistutti meitä tästä suuresta potentiaalista, jota meillä on kierrätyksessä. Ja kysymykseni on, pitäisikö pitää parempana tällaisia urban mining kaatopaikkoja vai tavallista kaivostoimintaa. Tässä vähän dataa. Vuositasolla kulutamme Euroopan, yhtä Euroopan kansalaista kohti 16 tonnia resursseja ja tuotamme noin 6 tonnia jätettä. Ja sitten tuomme 3,5 tonnia resursseja. En ole ihan varma, mutta voisi kysyä, että mihin asetamme prioriteetit. Kansallisjärjestöyhteisöllä on hyvin tärkeää tässä raaka-ainealoitteessa, että olisi rohkeutta priorisoida. Meille on kolme pilaria tässä aloitteessa, ne varmaan tiedät tekin ne. Ja meidän mielestämme Kolmatta pilaria pitäisi priorisoida, eli käsitellä ensin luonnonvarojemme kuluttamista ja miten luonnonvarojen käyttämisen tehokkuutta voidaan parantaa ja miten voidaan parantaa kierrätystä, sanoisin, ennen kuin harkitaan uutta strategiaa kaivostoiminnassa ja kansainvälisessä kaupassa, niin pitäisi tehdä tämä. En tietenkään sano, että muut pilarit ovat hyödyttömiä. Sanon, että mihin pitäisi asettaa prioriteetti ja ehkäpä sen potentiaalin mukaan, joka voi tulla kaatopaikkojen käytöstä, urban miningista ja ensimmäisestä pilarista. Sen jälkeen voimme olla tehokkaampia ja tarkempia strategiassamme toiselle ja kolmannelle pilarille. Nyt on sitten tämä avainkysymys, johon on pyritty vastaamaan – kaivosteollisuuden tehokkuud- äh, vaikutuksesta biodiversiteettiin. Ja tässä on tärkeää muistuttaa jostain sellaisesta, että biodiversiteetti, vaikka sitä on vaikea mitata, on suurimmista huolenaiheista, ellei suurin. Tätä täytyy myös harkita loppuun sanotaan, että mitä sitten kotimaista kainustoiminnasta, tarvitaanko sitä todella tällä hetkellä? Onko se todella prioriteetti? Kun käydään läpi kriittisten materiaalien lista, joita, joita komissio on yksityllänyt tähän mennessä, niin siinä näkee, että kaikki harvinaiset ja kriittiset materiaalit eivät ole, mikään niistä ei ole Euroopassa, sen vuoksi ne ovatkin niin kriittisiä ehkä. Tarvitaanko nyt ensimmäisenä askeleena sitä, että, että voimaperäistetään kotimaista kaivostoimintaa, kun tiedämme, että useat näistä kriittisistä materiaaleista ovat selkeästi enemmän keskittyneet yhteiskuntajätteeseen kuin kaivokset, mitä voidaan saada edes kansainvälisellä tasolla. Tämä täytyy, tärkeää muistaa tämä. Sitä haluaisin puhua luonnonvarojen käytön vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen. Mitä tahansa hyödyntämisaktiviteetteihin täytyy, voidaankaan liittää ennaltaehkäisy- ja varovaisuusmenetelmiä. Niin joka tapauksessa – Luonnonvarojen käytöllä on aina suuri merkitys biodiversiteettiin ja maaperän laatuun. Muistuttaisin meitä myös siitä, että ihan äskettäin komissio sopi uudesta Natura 2000-verkostosta. Ja miksi Natura 2000-verkko täytyy liittää kotimaiseen kaivostoimintaan? Koska useimmat uusista mahdollisuuksista, joita kotimaisessa kaivostoiminnassa voi olla, koskevat sellaisia maa-alueita, jotka ovat nyt Natura 2000 suojelun alla. Täytyy lähettää selkeä viesti Euroopan tasolla. Jos päätämme, jos olemme päättäneet suojella ja laajentaa Natura 2000 verkostoa äskettäin, Ei sitten pidä olla ristiriidassa itsensä kanssa niin, että sallitaan kaivostoiminta näillä alueilla. Erityisesti, jos kyse ei ole sellaisista raaka-aineista, joita todellakin nyt tarvitaan, niin kuin tässä kuvassa yritetään näyttää. Toiseksi kysyn kysymyksen siitä, että mikä on strategia sen takana, jota kutsutaan kotimaiseksi kaivostoiminnaksi nyt. Voisiko esimerkiksi rakennusten purkujätteen kirjoituksella olla tässä tärkeä osa? Silloin ei tarvitse heikentää biodiversiteettitavoitteiden saavuttamista. Koska haluan, että keskustelu olisi pidempi kuin alustus, niin esittäisin johtopäätökset tässä. Kolmannen pilarin lisäksi ja innovoinnin lisäksi, jota voidaan myöskin pitää kolmannen pilarin osana, muut pilarit perustuvat samaan kehitysmalliin, jonka sitä tiedämme, ettei se ole kestävä. Pahempaa on vielä se, että ensimmäinen pilari Kansainvälisestä kaupasta voi myötä vaikuttaa siihen, että kansainväliset jännitteet lisääntyvät, enkä ole varma, että jäsenvaltioiden yksittäiset strategiat eivät sitten menisi eurooppalaisen strategian yli tässä asiassa. En ole varma, että voisimme todellakin odottaa etuja siitä, että voimaperäistetään kansainvälisiä kauppakäyntiä. Ehkä mä olen myös tässä vähän provokatiivinen, sitä pahoittelen, mutta täytyy myös kysyä, onko tämä, ovatko nämä uutis, uudet kansainväliset kauppakäyrännyt, voivatko ne johtaa neokolonialismiin? Toinen pilari. Kuten esittelin, ei auta käsittelemään kriittisiä tarpeitamme, sikäli kun ne on yksilöity tähän mennessä. Mutta ne voivat asettaa vaaraan biodiversiteettitavoitteemme hyvinkin varmasti. Ellei kysytä, mikä on kotimaisen kaivostoiminnan prioriteetti, niin selkeä vastaus on se, että ensimmäinen pitäisi keskittyä urban mining kaatopaikkoihin, mutta myöskin innovaatioihin Euroopassa. Meidän näkökulmamme tässä on se, että täytyy alkaa kolmannesta pilarista, jotta voidaan luoda olosuhteet uusille uusien tuotteiden suunnittelemiselle ja sitten kierrätysstrategialle, josta saadaan parasta kilpailuetua, jotka, joka olisi parasta EUlle. Kiitoksia huomiostanne ja viime kuvassa näette, että teillä on tärkeä tilaisuus 3. helmikuuta. Ja silloin kun tämä äänestys on 3. helmikuuta, niin toivottavasti käytätte äänenne mahdollisimman hyvin. Auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken und last but not least. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen kierros, jos, jossa meillä on ähm, vielä yksi puhuja. Saksan teollisuusliiton hallintoneuvoston jäsen Stefan Mayer. Kiitoksia paljon tästä kutsusta, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia eh, tästä kutsusta ja anneksi, an, anne, anteeksi, että myöhässä, kun meillä oli vähän lumisadetta. Ja vielä sitten kolmanneksi haluan vielä varoittaa, että ryhdyn puhumaan saksaksi, koska saksa on tämän raporttini kieli. Joten Haluaisin kiittää tästä ja myöskin siitä huomiosta, jota te olette kiinnittäneet tähän raaka ainestrategiaan strategiaan ja myöskin raaka-aine toimitusvarmuuteen teollisuudelle. 2008 me äh, on ryhdytty käsittelemään tätä EUn äh, raaka-ainealoitetta ja tässä on hyvin suuria askeleita tehty eteenpäin. Tällä tavalla EU-komissio on itse asiassa äh, tehnyt tai halunnut antaa aloitteen tästä asiasta, mutta olemme pahoillamme siitä, että tämä on lykkääntynyt. On hyvin tärkeää, että tämä valiokunta on tarttunut asiaan ja että raaka-ainestrategiasta on tehty mietintö. No miltä Saksan teollisuudesta käsin tämä tilanne näyttää? No, meillähän eh, on tietenkin hyvin paljon murheita edessämme. Me tiedämme, että meillä on tiettyjä tuotantorajoituksia, kun eh, aineksia on, on vietet, lähetetty eh, Kiinaan ja meillä on hyvin tiukkakin tämä huoltovarmuus tuosin, tulevina vuosina. Mitä tulee sitten muihin maihin, niin tämäkin on hyvin vaikea. Tämä vaikuttaa yritystemme kilpailukykyyn ja tämä myöskin vaikuttaa Euroopassa kestävän tuotannon edellytyksiin. Nämä rajoitukset koskevat juuri romua, mihin yritetään paljon puuttua. Meiltä viedään hyvin paljon metallijätettä Venäjälle, 50 prosenttia tätä metalliromua. Ja hyvin paljon tästä viennistä on laitonta, joka Euroopasta lähtee, ja tämä vaikuttaa tietenkin raaka-aineiden saatavuuteen. Eli tilanne sen kun kiristyy. Euroopassa on sellainen tilanne, että se ei ainakaan ole parantumaan päin. Se e, edelleen on hyvin vaikea saada raaka-aineita, varsinkin siitä syystä, syystä, että e, puuttuu vielä säädöksiä ja meillä pitäisi olla raaka-aineiden käytöstä yhtenäisiä ohjeita. Ja myöskin suunnittelun puolella on vajetta. Meillä on tuonti, sekundär, se, raaka aineita primäärisraaka-aineita ja sekundääriraaka-aineita ja kaikkien näiden toimituksia pitäisi pystyä parantamaan. No mitä yritykset voivat tehdä? Se, mitä yrityksillä on mahdollista tehdä, niin koska tämähän on nyt talouselämän tehtävä, pääasiassa tämä raaka-aineiden hankinta. No minkälaisia mahdollisuuksia sitten on tuonti raaka-aineiden eh, suhteen? Täytyy pystyä osallistumaan raaka-ainehankkeisiin Euroopan ulkopuolella ja tätäkin instrumenttia on parempi, saatava paremmin käytettyä. Se, että osallistutaan raaka-ainehankkeisiin, niin se ei voi olla mikään kestävä eikä ainoa ratkaisu. Meille tulee yli 80 miljardin euron edestä raaka-aineita Eurooppaan ja siitä on hyvin suuri osa metallia. Yritykset e, ovat aina raaka-aine markkinoilla läsnä. Siksi kaupan esteitä olisi pystyttävä poistamaan. Hyvin tärkeää on myös raaka-aineiden tehokas käyttö. Tämä on kuitenkin mielestämme jo olemassa oleva toimintatapa yrityksissämme. Se, miten materiaaleja käytetään, niin se on hyvin tärkeää kansainvälisesti kilpailukyvyn kannalta. Meidän mielestämme olemassa olevaa parannus tällä sektorilla ei enää ole aivan ääretön. Tämä tietenkään ei tarkoita sitä, ettei parannuksia olisi tehtävissä. Kuitenkin täytyy muistaa, että keskustelu pysyy asiallisissa rajoissa. Miten raaka-aineita käytetään, taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset reunaehdot, ne täytyy aina ottaa huomioon. Mutta se, että miten saamme primaariraaka-aineita enemmän käyttöön, niin meidän täytyy pystyä myös suojelun tasoa ja suhteellisuuden tasoa pystyä korottamaan. Se, että miten sekundaarisia raaka-aineita voidaan saada käyttöön, niin tämä liittyy poliittiseen toimintaan. Tähän mennessä on poliittisesti tehty hyvää työtä ja EU:ssa on ryhdytty toimiin, jotta kaikki nämä kolme raaka-aineen saatavuuspilaria saadaan eh, vahvistettua. Meillä on VTO-sopimus Kiinan kanssa ja nyt komissio käyttää ensimmäistä kertaa VTOn sääntöjä estääkseen raaka-aineiden vientiä Kiinaan. Me emme kuitenkaan odota mitään nopeata parantumista tilanteeseen. Tässä komissio on tehnyt selväksi, että se ei karta mitään keinoja, ja tämä liittyy tietenkin uskottavuuteen noin laajemmillakin markkinoilla. Waste Electric and Electronic direktiivin uudistaminen. Tämäkin liittyy näihin Eh, näihin vientiasioihin ja viejän täytyy aina todistaa, missä ollaan menossa. Ja tällä tavalla elektroniikkaromun laiton vienti saadaan kuriin. Raaka-aineiden eh, eh, raaka-aineita pitää voida myös Natura 2000-alueilta saada, mutta kuitenkin sillä tavalla, että kaikista mahdollisista säännöksistä huolehditaan. Tarvitsemme kuitenkin lisää toimia. Meidän täytyy pystyä eri, estämään markkinoiden vääristyminen. On sellaisia eh, maita, jotka estävät raaka-ainekauppaa ja tällaisilla mailla ei pitäisi olla mitään pääsyä Euroopan markkinoille. Meidän täytyy toimia hyvin loogisesti näissä vapakauppasopimuksissa raaka-aineiden suhteen. Ja nyt kun Intiankin kanssa komissio ja maailmanlaajuisesti ollaan neuvottelemassa, niin nämä asiat pitää ottaa huomioon. Täytyy myöskin huolehtia elektronisten laitteiden kierrätyksestä ja se, että valvotaan vientiä, laitonta vietiä, niin E, se on tietenkin jäsenvaltioiden vastuulla, mutta komissiolla on siinä tällainen yleinen valvontarooli. Miten autojen, autoit pitää luokitella, kun niitä lähdetään viemään e, ulkomaille. Autojakin viedään hyvin paljon laittomasti Euroopasta. miten raaka-aineiden saatavuus ja luonnon edellytysten huomioon ottaminen yhteen sovitetaan. Täytyy käyttää dialogin omaisesti mahdollisuuksia hyväksi ja panna täytäntöön direktiivit. Ja täytyy myös vahvistaa raaka-aineiden saantia Euroopan unionissa. EU-komissio on tiedon annossaan puuttunut näihin raaka-aineasioihin ja mitä tulee kaupan välineisiin, niin me toivomme vielä lisää johdonmukaisuutta. Me haluamme, haluamme, että kauppa ei vääristy tälläkään sektorilla. Täytyy käyttää uudistuksia hyväksi raaka aloite eh, jossa on kolme pilaria, sitä pitää jatkaa eh, johdonmukaisesti ja täytäntöönpano on ensimmäinen asia. Kaikki varmaankin tie, tietävät, mikä raaka-aineiden saatavuustilanne on. Ja tilannehan tulee heikentymään näkyvissä olevan tulevaisuuden aikana. Raaka-aineilla on hyvin suuri merkitys ja jos me haluamme, että teknologia kehittyy, niin me tarvitsemme kestävää strategiaa sillä tavalla, että voimme puuttua raaka-ainemarkkinoihin, torjua sieltä rikollisuutta ja toimimaan. Meidän pitää pystyä toimimaan myös kestävällä tavalla. Minä haluaisin kuitenkin varoittaa sitä, siitä, ettei Eurooppa lähde yksin toimimaan ja järjestää itselleen kohtuutonta taakkaa, kuten sertifiointia ja verokeinoja käyttämällä. Ei pidä lähteä sellaisiin toimiin, jotka eivät ole yrityksille mahdollisia totu- toteuttaa. Tämä veisi Euroopan konkurssiin ilman, että tavoitteita saavutettaisiin. Joka tapauksessa haluaisin myös varoittaa siitä, että meidän täytyy lähestyä hyvin laajasti tätä asiaa, kuten komission tiedonannossa pitäisi tehdä. Miten raaka-ainealoite pannaan täytäntöön, niin siinä ei pidä myös, siinä ei pidä unohtaa sitä, kuinka merkittävä asia on teollisuudelle ja liittyy myöskin maataloussektoriin. Se, että tehokkaammin toimitaan ja että raaka-aineita on olemassa, se on edellytys jatkolle. Meidän täytyy saa, raaka-aineiden saatavuutta kohentaa. Aloitteessa täytyy ottaa huomioon myös tuleva politiikka – ja mi- minä kiitän tästä aloitteesta, joka on tehty. Ja ITRE valiokunnassa on hyvä, että tämä asia on otettu esille. Minä toivon, että tämä mietintö vie asiamme eteenpäin ja että teollisuuden standardit voidaan saavuttaa. Kiitoksia. Sitten meillä on ensimmäinen keskustelukierros, ensimmäinen paneeli. Minulla on täällä jo puheenvuoro pyytäjä herra Ryby. Ja, äh, Kiitoksia mielenkiintoisista alustuksista. Kysymykseni menee siihen suuntaan, että miten tulkitsette REACH-direktiiviä, mitä vaikutuksia sillä on raaka-ainevarmuuteen ja niiden tarjoamiseen. Mitä olette, kun ajatellaan, ajatellaan direktiivin toimeenpanoa, mitä vaikutuksia sillä on ollut raaka-ainealalla? Sitten kun on kahdeksas puiteohjelma tutkimukselle, oliko siellä järkevää perustaa yhteisiä teknologia-aloitteita? Ja kolmanneksi, miten näette kahdenväliset kauppasopimukset tällä alalla? Äh, Me keräämme näitä kysymyksiä, joita aika tulisi hyödyllisemmin käytettyä. Sitten Bytikoffer. Ich wollte... Puheenjohtaja herra Zomarille ja Majerille haluaisin esittää kysymyksen. Herra Zoma, puhuitte siitä, että tietyillä aloilla – niin kierrätys ei ole vielä taloudellisesti järkevää. mitä mekanismeja voisitte ehdottaa politiikalle, jotta kun puhutaan strategisesti tärkeistä raaka-aineista, joilla ei ole vielä liiketoiminta-arvoa, niin miten siinä voitaisiin saada kierrätys kuitenkin kannattavaksi? Sitten kysyisin kerran asti teiltä, Miten arvioitte sitä, että tehtäisiin kierrätystä tehokkaammaksi sillä, että raakennetehokkuus ottaisiin osaksi ekodesign-direktiiviä, niin että jo luotaisiin olosuhteet sille jo tuotteen elinkaaren alussa. Mitkä konkreettiset askeleet ovat teidän mielestänne tarpeen, herra Majori, ottaa tätä laitonta vientiä, josta molemmat te puhuitte, erityisesti elektroniikkaromun alalla, voitaisiin rajoittaa. Sitten kysymys, joka herra Majerille oli, kaksi kysymystä. Puhuitte siitä, miten tärkeää on se, että avataan mahdollisuus käyttää rakennetta Euroopassa – Ennen tehdä Arditi viittasi siihen, että monet strategisesti tärkeät raaka-aineet eivät ole Euroopassa saatavilla. Eli siitä kysymys. Mille raaka-aineille teidän mielestänne kotimainen kaivostoiminta Euroopassa olisi reaalisesti merkittävää ja mille raaka-aineille ja mitä prioriteetteja siinä on? Onko se todellakin prioriteetti? Viimeinen kysymys. Puhuitte jostain sellaisesta, joka oli komission ensimmäisessä versiossa tiedonannosta, eli nämä yleiset kauppaetuussäännöt, oletteko sitä mieltä, että EU pitäisi todellakin noudattaa sellaista politiikkaa? Niitä maita kohtaa, joissa on paljon materiaaleja, raaka-aineita, että olisi se potentiaali siellä, että otetaan nämä kauppaedut pois, yleiset kauppaedut pois, jos ei saada näitä raaka-aineita sieltä. Äh, Sitten Florence, kiitoksia. Kiitos, että tämä aihe on äh, esillä. Äh, ei pelkästään Boutique Offerin mm, esitys, vaan minä olen tälle kuullut muitakin asioita, jotka ovat sellaisia, että sanoitte, että tämä keskustelu muistuttaa siitä, mitä kävimme kymmenen vuotta sitten eh, eh, ympäristövaliokunnasta. Meillä oli tripel- ja vanhojen autojen direktiivi aikanaan silloin käsittelyssä. Ja nyt pitäisi toimia niin, että kaikki porsaareja todellakin tukittaisiin. Kello 12 meillä on tarkistusten jättämis eh, aika ja tämä mainittiin näissä esityksissä. Ja me tarvitsemme yhteisiä standardeja sille, miten kierrätys toteutetaan Euroopassa. Meillä on 27 eri järjestelmää olemassa, koska me emme ole päässeet sopuun yliopistoissa ja muualla. E, Itävalta kierrättää eniten ja ja kymmenestä kilosta kolme kierrätetään. Ja sitten on 9 kautta kaksi kiloa. Siis meillä on hyvin erilaisia tasoja tälle kierrätyksen määrälle eri maissa. Minä en ollenkaan näe täällä mitään toivetta siitä, että pyrittäisiin edes yhteisiin standardeihin. Täytyy kuitenkin olla edellytykset myös luotona, luotuna. Tullimiehet tietävät, että eh, tietokoneet ovat romua, mutta nehän kaikki ovat eh, olemassa, olemassa olevaa tavaraa. Ja kun 400 000 kontaineria lähtee, niin yli 300 niistä on laitonta tavaraa. Tässä viejien pitäisi pystyä todistamaan viejän, että materiaali kierrätetään. Niin, siis minä uskon, että meidän täytyy olla viennille järkevät säännöt mutta meidän täytyy myös eh, tällaiset porsareijat voida tukkia. Tällainen mahdollisuus on olemassa, jos teemme työtä yhdessä ja siksi tämä keskustelu onkin tärkeä kysymys. Joitakin asioita täytyy muuttaa Komissio ei nyt valitettavasti ole täällä direktiivin tiimoilta, mutta mm, täällähän puhumme teollisuuspolitiikasta. Meidän täytyy kuitenkin selventää komissiolle, että uudistuksia on tehtävä. Aika on sille jo kypsä. Mutta jos me nyt yhdessä tähän tartumme, niin silloin teollisuus- ja ympäristöpolitiikkaa voimme viedä eteenpäin. Sitten kollega Lambert. Well, Just uh, building up on what uh, uh, Liittyen siihen, mitä on sanottu. Eri puhujille kysymys. Herrassa mä näytätte sanovan, että itse asiassa meillä on lainsäädäntö olemassa, jota tarvitaan. Toimeenpanosta on puutteita. Ovatko kaikki puhujat samaa mieltä? Vai onko joitakin kuiluja, jotka täytyy täyttää, aukkoja, jotka täytyy täyttää lainsäädännössä, kuten jotkut kollegoista näyttävät viittaavan siihen. Sitten toiseksi tiedätte, että mennään varmasti energiatehokkuuden normeja kohti. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi siirtyä myös tavoitteita ja sääntöjä kohti resurssitehokkuudessa, vai onko se liian monimutkaista, jota voitaisiin siis sillä tavoin käsitellä? Herra Arditi, pidän siitä, että kiinnitette huomion tarpeeseen käsitellä myös kysyntäpuolta eikä tarjontapuolta, eli eli että käsitellään kulutusmalleja. Mutta mikä olisi suosituksenne lainsäädäntömielessä? Verotuksen kauttako vai markkinapohjaisilla mekanismeilla? Onko teillä ehdotusta tässä? Ja herra Mayer, ollaan nähty, että Kiina ja muun maailman välillä on ristiriita maametalleista – mikä on Saksan teollisuuden näkökulma siitä ja harkitsetteko mitään varasuunnitelmaa, suunnitelma B, jotta tätä asiaa voidaan hoitaa? Next one. Uh... Seuraava on herra Czemanski. E, Kiitoksia. Haluaisin aloittaa yhdestä oikaisusta. Ei ole totta, että Euroopassa ei olisi pääsyä raaka-aineisiin hopea, hopeaa esiintymää ja kuparia on Euroopassa, niiden perusteella voidaan saada aikaan myös maametalleja. Joten ehdottaisin, että arvostetaan omia varantojamme enemmän. Tässä kuvattiin myös väärä vaihtoehto sen välillä, että pitäisi valita kierrätyksiä kaupallisen kansainvälisen kaupan ja oman tuotannon välillä. Pitää käyttää kaikkia kolmea, jotta saadaan menestystä eikä välitä yhtä niistä. Jos vedotaan siihen, että kulutus kasvaa, se ei ole realistista, mutta ei myöskään vastuullista, koska kulutuksen rajoittaminen tarkoittaa sitä, että teollinen toiminta vähenee Euroopassa. Se tarkoittaa sitä, että kehitys ja innovatiivisuus vähenee. Ja lopussa se tarkoittaa sitä, että intellektuaaliset varastomme lähtevät pois ihmiset, joita itse koulutimme, menevät sitten muualle siellä, missä teollisuudelle on tilaa. Sen vuoksi pyytäisin, että vähän maltillisemmin, rauhallisemmin katsottaisiin näitä kolmea tietä, jolla raaka ongelmia käsitellään, koska muuten syntyy poliittinen riita, joka ei anna meille mahdollisuutta tässä valiokunnassa eikä täysistunnossakaan sovittaa näitä perikantoja yhteen. Kiitos kollega Merkis. Thank you, Chair. Um, thank you, panelists, for your excellent uh, presentation. Kiitoksia erinomaisesta esityksestä. Kuten kollegat, arvostan kovasti sitä, että kiinnitette huomioon herra Editi tähän kulutukseen. Meillä on melkein sama kysymys. Miten voi vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen? Onko se todellakin sääntelyn kautta. Joskus minä pelkään sitä, että ollaan vähän liian sääntelymoodissa, koska pitää olla muitakin tapoja kuin pakottaminen. Voisi olla viisaampaa, äh, että olisi kannusteita. Miten kulutustapoja voidaan muuttaa? Sitten kun keskitytte uudelleenkäyttöön, niin se on hyvä, koska liian helposti heitämme kaiken pois ja aloitamme alusta. Olisiko tapa ja miten näette, että miten voitaisiin käyttää materiaaleja Ymmärrän, että halutaan koko ajan parempaa energiaa ja materiaalitehokkuutta, mutta ehkä tämä ekodesign voitaisiin tehdä sillä tavalla, että ei rakenneta laitteita ihan alusta asti, vaan otetaan parannetaan olemassa olevaa, olemassa olevan pohjalta. On jotenkin asioita, joista näitä oli huolissani, ja se on se, että kaikki haluamme samoja materiaaleja. Minulla on ero siinä, että mikä on iPhonein käytön arvo ja mikä on tuulimullun käytön arvo. Kaikki haluamme uusiutuvaa energiaa, mutta jos tuulivoimalla käyttää samaa, jos siihen täytyy saada samaa materiaalia kuin iPhone, niin minä valitsisin se tuulivoimalla. Mutta valitettavasti monet ihmiset haluavat tämän iPhonein, joten miten käsittelemme tilannetta, jossa halutaan samaa materiaalia, kuka määrää, kuka saa mitäkin, ovatko ne markkinat, jotka määräävät jossain vaiheessa meidän täytyy saada aikaan eräänlainen hierarkia, mikä on hyödyllisin käyttö, arvokkain käyttö sille tuotteelle. En nyt sano, että me sen hierarkian määräämme, mutta esimerkiksi jos puhutaan muista harvinaisista materiaaleista kuin maametallista biomassa, kaikki sitä haluavat energiaan, lääketeollisuuteen, haluamme bio-HIV-tuotteita, luonnos-HIV-tuotteita, valmistaa kuka biomassan saa. Minulle se on kysymys siitä, että miten saamme aika järjestelmän, jossa kaikki saavat, mitä tarvitsevat. Toinen kysymys, jotta voidaan palata kierrätykseen. Jos Eurooppa on niin tuonnista riippuvainen, ja kuitenkin vie niin paljon romua. Ei tietenkään voi panna ovia kiinni, se on VTOn sääntöjä vastaan, mutta olisi, eikö ole tapaa enemmän tai vähemmän estää vienti niin, että parannetaan vastuuta. Enemmän tai vähemmän vaaditaan, että valmistajat ottavat takaisin kaiken ja laittavat markkinoille. Se sulkisi oven viennille Euroopasta ja kirjoitetaan kaikki, mitä meillä on. Kiitoksia. Gut, ich bedanke mich für die vielen Fragen. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja ehkä me voisimme nyt vastata näihin kysymyksiin ja sitten ottaa toinen kierros. Eh, Joma, niin anteeksi, mitenkähän nyt hitaasti opin, kuinka tämä nimi nyt äänetään oikein. Thank you. Um, on the question on the uh, recycling of which... Ai, miten tämä kierrätys ja mikä on kannattavaa liitium esimerkiksi, mitä sen suhteen voitaisiin tehdä. Kaksi mahdollisuutta on. Me olemme tehneet eh, Euroopan metallijärjestön kanssa yhteistyötä siitä sen suhteen, että mitä asialle voitaisiin tehdä. Nyt on tulossa ehdotus Eurometallin kanssa asiasta. Meidän täytyy ensinnäkin tutkia ja tehdä tutkimusta sellaisista tuotteista, jotka eivät ole nyt taloudellisesti kierrätettävissä. Meidän täytyy kehittää teknologiaa, jotta voitaisiin kierrättää paremmin. Sitten toinen asia on, että tämä äh, keräilyjärjestelmä äh, on sellainen, että siinäkin on oppimista. Meidän täytyy ajatella mm, sekä volyymiä että että mm, että laatua ja meillä on aika hyvä organisaatio olemassa. Meidän täytyisi katsoa, mitkä ovat kaikkein parhaita järjestelmiä ja sitten pystyä niitä viemään muualle ja kehittämään niitä. Mutta meidän täytyy myös kriittisiin materiaaliin pystyä järjest- laajentamaan tätä järjestelmää, jotta taloudellisuus paranisi. Mitä tulee ekodesigniin, niin viittaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin tällaiseen kehämäiseen talouden rakentamis- rakenteeseen. Koko arvoketju on sellainen, että kun puhun kierrätyksestä ja kolmannesta pilarista tässä aloitteessa, Myöskin nämä kaksi muuta pilaria ovat tärkeää, mutta, mutta, mutta olen puhunut kolmannesta, niin me tarvitsemme paitsi sekundaarimateriaalia myös primaarimateriaalia. Miten materiaali sitten, joka menee tällaiseen laitetuotantoon heti, heti tai välillisesti elektronisiin laitteisiin, autoihin tai muihin, muihin kierrättämään, uusiutuvaa energiaa käyttäviin tuotteisiin. Me kuitenkin tuotteiden eliniän lopussa keräämme nämä tuotteet ja aineet talteen ja teemme niistä uusia tuotteita. on tietenkin selvää, että mitä enemmän arvoketjun matkalla kerätään ja miten, miten me osallistumme tuotekehitykseen, niin sitä helpompaa tuo ain, ainesosat on ottaa talteen. iPad esimerkiksi oli alun perin sellainen, että akku ei saatu erikseen. Niin tämä on sellainen asia, mitä olemme käsitelleet iPadin valmistajan kanssa, että mitä siellä voitaisiin tehdä. Meidän täytyy saada koko arvoketju osallistumaan kierrätykseen sillä tavalla, että mahdollisimman vähin kustannuksin kierrätys olisi mahdollista. Sitten vientiin konkreettisia ehdotuksia tarvitsemme. Me ensinnäkin tiedämme, että asiakaskoodit, voidaan, niitä voidaan parantaa näissä tulli papereissa sillä tavalla, että saadaan selville, mikä on sekundäärituote ja mikä on primaarituote. Uudelleenkäyttö on usein tällainen valheellinen syy, joka papereissa ilmoitetaan ja sitä on mahdoton sieltä havaita. Mitä sitten Eh, tämä eh, lopullinen käyttö, onko se sitten Euroopassa vai ei, niin tällainen sertifiointijärjestelmä eh, voisi olla se, millä katetaan sitten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Meillä täytyisi olla minimikriteerit, jotka täytettäisiin sillä tavalla, että kierrätykseen voidaan ryhtyä. Ei pelkästään oikeassa ympäristössä, vaan myös sen, sen tähden, että raaka-ainetta saadaan mahdollisimman paljon talteen. Meillä on ollut mm, yhteyksiä komissioille tuntuu, että ei tämä ole mahdotonta, joten me vetoamme sen puolesta, että asioita tutkitaan. Tässä olisi hurja ero, ja jos aina tietäisimme, kuka on se, mikä taho on se lopullinen kierrättäjä sitten näihin aukkoihin, joista kysyttiin. Kyllä meillä on aukkoja järjestelmässä, ehkä en ollut kovin selkeä puheessani. Jos kuitenkin nykyinen lainsäädäntö, jos sitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, niin silloin jo tilanne paranisi huomattavasti kierrätyssektorilla Euroopassa. Mutta kuitenkin aukkojahan on ja, ja niitä aina on, kun haluamme kerätä pieniä esineitä, jossa on pieniä määriä raaka-aineita, niin siihen täytyy ihan tietoisesti tähdätä. Täytyy aina muistaa kierrätyksen laatu, ei pelkästään määrä. Niin. Sitten kehitys ja tutkimus Euroopassa, kaikki varmasti ovat samoilla linjoilla. Kierrätys tarjoaa hyvin paljon potentiaalia Euroopan teollisuuden kehittämiseksi ja, ja voidaan myöskin työllistää ihmisiä. Ei pelkästään sillä tavalla, että ihmiset ovat töissä näissä kerätyslaitoksissa ja keräilyssä, vaan että näiden raaka-aineiden perusteella laaditaan ja kehitetään uusia tuotteita. Sitten vielä meidän pitäisi pystyä kierrättämään tuote. Ei ole pelkästään kysymys siitä, että tuotteita käytetään mahdollisimman kauan, mutta sen elinjän elinkaaren päättyessä myös pitäisi kierrätys pystyä toteuttamaan. Okei, okay. Okay. Thanks for your question. Uh, to be honest, I'm Kiitoksia kysymyksestä. Rehellisesti sanottuna en ole ihan varma, voinko vastata kaikkiin. Mutta yritän järjestää vastaukseni kahdella askeleella. Ensimmäinen koskee kuluttamista. Haluaisin oikaista väärinkäsityksen. Ensinnäkään en sano, ettei pitäisi käyttää kaikkia kolmea pilaria. Sanon, että jos priorisoimme kolmannen pilarin, joka koskee kuluttamistamme luonnonvarojen osalta ja tapaa, jolla käsittelemme jätettä, saatamme olla tehokkaampia myös toisessa ja ensimmäisessä pilarissa, mikä on täysin eri asia kuin sanoa, että emme tarvitse ensimmäistä ja toista pilaria missä niitä tarvitaan eniten. Kulutuksesta haluaisin myös oikeastaan yhden väärinkäsityksen. En sano, että täytyy pelkästään käsitellä kuluttamismalleja. Teollisuus on käsitellyt pitkän aikaa myös resurssitehokkuutta. Ja olen varma, että tämä on johtanut tärkeisiin innovaatioihin ja tärkeisiin teollisiin investointeihin. Kun puhutaan luonnonvarojen käytön rajoittamista, ei puhuta pelkästään kuluttamismalleista kuluttajien keskuudessa, vaan puhutaan myös ekotehokkuudesta teollisuudessa. Ja sen vuoksi meillä on siellä suuri potentiaali uuden tuotekehityksen ja tutkimuksen ja teollisuuspolitiikan alalla. Mutta ei täydy ylen katsoa myöskään kuluttamis tapoja. Siinä olen samaa mieltä tänne kanssa, että on vaikea laatia lainsäädäntöä niiden kuluttamismallien muuttamiseksi. Kuitenkin voimme vaikuttaa niihin lainsäädäntömme kautta. Ja tämä uudelleenkäyttöulottuvuus on hyvin tärkeä esimerkiksi. Direktiivin uudelleenlaadinnassa on yritetty ensimmäistä kertaa määritellä uudelleenkäyttötavoitteet. Ne on ehkä vaikea saavuttaa jossakin sen valtioissa, mutta ainakin on luotu esimerkki, jossa kulutusmalleihin voidaan puuttua myöskin ekodesignin kautta. Ja ekodesign-politiikassa käsittelemmekin paljon tietokoneita, pelikonsoleita, printtereitä. ne kaikki sisältävät harvinaisia ja maanmetalleja, joita meidän täytyy saada. Mutta kysymykseni on, mitä asetetaan vaatimukseksi näille tuotteille resurssimielessä? Ei mitään. Ei mitään ollut tehty siinä suhteessa. Joten tässä jälleen voimme yksilöidä aukkoja lainsäädännössä niin, että uudelleenkäyttö ja resurssitehokkuutta voidaan esittää vaatimuksiksi sekä kuluttaja- että teollisuuspuolella. Se johtaa minut toiseen kysymykseen. Ja se koskee aukkoja lainsäädännössä ja mitä niille voidaan tehdä. Tässä ekodesign-esimerkin myötä meillä on hyvä esimerkki siitä, jossa ei todellakaan käytä kaikkea potentiaalia olemassa olevilla välineillä. On toinen direktiivi siitä 3. Äh, helmikuuta äh, että Se on tämä eu direktiivi Ja tässä täytyy kiinnittää huomiota siihen, että keräämistä tehokkaita tehostetaan, niin sitten heikennetään mahdollisuuksia investoida kierrätykseen Euroopassa. Meillä on myös mielenkiintoista kyllä innovatiivisia käytäntöjä, joita liittyy näihin direktiiveihin. Ne ovat ei-lainsäädäntövälineitä, tai ne eivät ole tällaista kovaa lainsäädäntöä, vaan tällaisia markkinointivälineitä tai markkinavälineitä. Tässä direktiivissä ehdotamme, että yksittäisen valmistajan vastuu herätetään henkiin jälkeen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että täytyy luoda markkina, kehotteita valmistajille, että he suunnittelisivat helpommaksi purkaa ja kierrättää laitteita. Ja tässä on jälleen hyvä mahdollisuus innovoida äh, jätepolitiikassa, jotta otetaan lainsäädäntöön mukaan markkinapohjainen väline. Ja jälleen, jos viitataan ekodesigniin, niin siellä on ihan sama juttu, jossa kun tiedetään, että kun käytetään kierrätysmateriaalia, voimme säästää paljon vähentää hiilidioksidipäästöjä, voidaan luoda jonkunlainen bonusjärjestelmä ekodisainissa, jossa sanotaan, että kyllä, tämä vaatimus on energiatehokkuudessa, mutta jos käyttää tämän verran kierrätysmateriaalia, niin voidaan arvioida, että vähennetään hiilidioksidipäästöjä tuotteelle sen koko elinkaaren ajan. Joten ehkä voi olla bonus sille energiatehokkuudelle ja sille liittyvällä vaatimuksella. Tämä on uusi innovaation mahdollisuus. Liitetään lainsäädäntö, ympäristövaatimukset tai bonusjärjestelmät, markkinavälineet yhteen. Toinen väline, jota täytyy tutkia ja tiedän, että ei ole helppoa, on resurssien vero. Luonnonvaravarjos ei tykkää sanasta vero, voi sanoa, että miten todellakin voidaan maksaa todellinen hinta raaka-aineille. Me kaikki tutkimukset osoittavat, että työvoiman tuottavuus on ollut hämmästyttävää viimeisen 30 vuoden aikana, koska, myöskin, koska sitä verotetaan. Miksi ei tutkita tällaista samanlaista mallia resursseja luonnonvaroille? Ehkä nähdään, että luonnonvaratehokkuus myöskin saa puhtia tästä kovasti. Myöskin voidaanko asettaa tavoitteita. Kuten energiatehokkuudelle on, voidaanko asettaa tavoite luonnonvaratehokkuudelle. I think it's a brilliant idea. And you know that EB is... Vain sitovat tavoitteet voivat todellakin luoda sellaiset olosuhteet, joissa päästään tavoitteisiin pitkällä aikavälillä. Se on eurooppalaisen kauppapolitiikan kysymys. Jos lainsäädäntökannusteita asetetaan, jotta voidaan varmistaa investoijille, että heillä on turvallinen investointi, he sen tekevät. Jos sanotaan, että tämä on hyvä aie, halutaan säästää luonnonvaroja energiaa, miten he voivat olla varmoja siitä, että investointi kannattaa lopulta. Lainsäädäntökannusteiden luominen on siis tärkeää, ja yksi kannusteista voisi olla luonnonvaratehokkuus kannuste. Mutta muistakaa yksi kuvani. Täytyy katsoa kokonaisvaikutusta luonnonvarojen kuluttamisessa mukaan lukien vaikutukset ulkomailla, mukaan lukien vaikutukset tähän koko ympäristörasitteeseen, ympäristöreppuun niin sanotusti, Ja tässä kaivosjäte on hyvä esimerkki. Joka kerta kun on kaivostoimintaa, jotta saadaan uutta materiaalia, tulee paljon myös kaivosjätettä, joka on yksi tärkeimmistä jätevirroista. 20-25 prosenttia jätteestämme Euroopan tasolla, mitä ei välttämättä käytetä uudestaan nykyään. Eli luonnonvaratehokkuus, sitovat tavoite, mutta perustuen koko materiaalivaatimukseen siis vaikutus myöskin ulkomailla. Kiitoksia. Mayer, Kiitoksia. viimeisenä Mayer. Kiitoksia. Niin, minä en varmastikaan pysty ihan kaikkiin kysymyksiin vastaamaan niin tarkasti, mutta Richistä sen verran, että me emme ole tästä nyt tutkailleet sen vaikutusta niin paljon, eli paljonko se sitten vaikuttaa meihin. Me tiedämme, että tämä kemian teollisuuskysymys on hyvin, hyvin hankala ja, ja tekee meidän työmme varsin vaikeaksi. Enkä, e, mutta meillä ei ole vielä tälle teollisuuden alalle selviä säveliä. Sitten kauppapolitiikasta meidän täytyy pyrkiä käyttämään kahdenvälisiä sopimuksia voidaksemme puhua näistä vientirajoituksista. Esimerkiksi 2007 vuosi Ukrainan kanssa me toivoisimme, että emme nyt näihin raaka-aineisiin sen enempää puutu. Meidän täytyy ponnistella hyvinkin paljon käyttääksemme kaikki mahdollisuutemme ja meidän tulee käyttää myös tätä etuusia järjestelmää, preferenssijärjestelmää ja ottaa selvää, haluavatko he eh, pääsyn markkinoille ja sitten meillä olisi mahdollisuus päästä käsiksi raaka-aineisiin vaihtokauppana. Ja sitten tästä kierrätyksestä ja laittomasta viennistä on hyvin tärkeää täytäntöön panna olemassa olevat direktiivit. Meillähän on olemassa direktiivejä sähkö materiaalille ja täytyy tehdä sit siitä sitten ero niiden sähkölaitteiden välillä, joita voidaan kierrättää ja niiden, joita ei voida kierrättää. Ja tämä, tässä täytyy noudattaa kaikkia direktiiveissä esitettyjä arviointikriteerejä raaka kriittiset ja strategiset äh, raaka-aineet, niistä sen verran, että näitä ei komission tutkimuksissa ole ö, identifioitu löytyväksi Saksaksi tai Euroopan unionista löytyväksi, joten tällaista strategista ö, raaka-ainetta ei löydy Saksasta. Me olemme käyttäneet tätä keskittymäkriteeriä strategisten raaka-aineiden löytymisen eteen ja näin puhumme sitten raaka-aineista muun muassa poliittisesti hyvin arkaluontoisissa ja herkissä epävakaissa valtioissa. Me olemme puhuneet hopeasta, kuparista ja on hyvin harvinaista harvinaisia esiintymiä Flensburgin lähellä esimerkiksi maametallien esiintymiä. Ja näin nämä raaka, näitä raaka-aineet, nämä äh, tietyt raaka-aineet, joita nyt tänä päivänä ei pidetä strategisina raaka-aineina, saattavat muuttua sellaisiksi myös tulevaisuudessa. Ja näin sitten joudutaan tekemään ö, äh, näitä maametallien äh, rajoitu, vientirajoituksia ja tästä on keskusteltu esimerkiksi Kiinan kanssa viime aikoina. Mm, täytyy miettiä, onko olemassa kakkosvaihtoehtoa. Me olemme ajatelleet, että uudelleen ryhtyisimme kaivostoimintaan Saksassa. Ja olemme harkinneet lähteiden eriyttämistä tämän kumppanuuden laajentamisessa esimerkiksi Mongolian kanssa, Kazakstanin kanssa myös raaka-aineiden hankkimiseksi. Kazakstankin vaikuttaa hyvin tärkeältä, joten meillä on tällainen toinen vaihtoehto, mutta emme vielä ole päässeet vaiheeseen. Kiitos. Kiitokset tästä. Niebler, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kysymystä. Minun itselleni, kun en tiedä, että missä tässä on poliittista toimintatarvetta. Ensinnäkin, kun ajatellaan laittonta romun ja raaka-aineiden vientiä. Kysymys, onko konkreettisia lukuja? Se on tietysti harmaat markkinat kyseessä, mutta onko se valtava, valtava ongelma, keskisuuri ongelma? Olisin kiitollinen, jos siitä jäsenvaltiolta tai Euroopan tasolla olisi jotain konkreettista lukumateriaalia, jonka paljon voisi toimia. Ja sitten tulliviranomaisille pitäisi antaa mahdollisuus sitten tulliselvitysten kautta helpommin kontrolloida, mikä on laitonta, mikä ei. Se on varmaankin hyvä lähestymistä ja tärkeää, mutta siinä tulee se ongelma, että jos se todellakin on suuri ongelma, niin saadaanko se sitä kautta hallintaan? Onko teillä muita ehdotuksia, että miten tätä vastaan suurta laitonta kauppaa vastaan voidaan toimia tehokkaasti ja mikä on syy ja peruste sille, että niin paljon raaka-aineita menee laittomasti ulos Euroopasta? Sitten toinen asia, siitäkin puhuttiin, kotimaiset raaka-aineet, eu sisäiset raaka-aineet. Ymmärsinkö oikein, että, että yksittäisessä jäsenvaltiossa on vaikea päästä käyttämään näitä materiaalia. Missä sitten nämä esteet ovat konkreettisesti? Kansainvälinen hallintolaki, hallinnolliset esteet, missä ovat nämä rajoitukset? Onko Euroopan tasolla konkreettista toimintatarvetta tässä suhteessa? Děkuji za slovo. E, já e, si osobně myslím, že to, co všechno slyším o recyklaci, o používání zdrojů. Kiitoksia. Minä lähden siitä, että kaikki täällä, mitä olen kuullut, on totta. Kuuletteko te nyt tulkkauksen? Mitä minä kuulen kierrätyksestä, on sellaista, että minun mielestäni eh, tämä on aivan luonnollinen asia meille eurooppalaisille. Meidän pitää olla tässä aallon harjalla ja johtaa tätä toimintaa. Toinen asia on sitten, että kun me puhumme näistä raaka-aineista, niin se on ongelma, joka on Eh, tällainen eh, rinnakkaisongelma eh, teollisuuden muiden ongelmien rinnalla. Kerrätys on mahdollisuus teollisuudellemme. Kun käytämme uusia raaka-aineita, uusia konsentraatteja metalleista, niin pitää tämän rinnalla kierrätystä voimistaa, eikä pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin. Meidän täytyy käyttää poliittisia keinoja, koska jos me päästämme tänne muita toimijoita, niin meidänkin täytyy toimia rajojemme ulkopuolella. Eurooppa ei ole ensimmäinen ratkaisemassa euro, raaka-aineongelmaa. USAssa siellä on jo paljon tätä asiaa tehty. Siellä on tiettyjä strategisia raaka-aineita, joita on kerätty. Ja en minä nyt mitenkään voi näistä lakiasioista puhua. Siellä on kuitenkin lainsäädäntö asiasta. Meillä on 27 erilaista strategiaa raaka-aineen hankinnassa. Jos me emme pysty käyttämään 500 miljoonan ihmisen markkinaamme, niin top ailing Act, joka Amerikalla on, niin meidän täytyy saada samanlaista lainsäädäntöä itsellemme, jotta me pärjäämme tässä maailmassa, missä on Kiina ja muut nousevat taloudet Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Me voimme kertoa aivan miten me haluamme, mutta kuitenkin meidän teollisuutemme teollisuutemme, joka käyttää uusiutuvaa energiaa ja metalleja raaka-aineena. Jos me emme tilannetta saa halluntaamme, niin, niin täytyy jotakin tehdä. Meidän täytyy vientikielto saada voimaan. Täytyy tehdä tehtävämme. miten on ympäristön suojelu, miten se sijoittuu näihin strategisiin raaka-ainelähteisiin. Jos kaikki toiminta keskittyy vain Kiinaan, onhan paljon metalleja jotain enemmän luonnossa kuin kultaa. Amerikassa on tiettyjä varastoja, jotka on suljettu ympäristösyistä ja tällaisia asioita me olemme itse aiheuttaneet itsellemme. Pitää ratkaista asiat on amerikkalaisia, vietnamilaisia varastoja – jalometallit, niihin liittyy myytti. Luulaan, että tämä kaikki rajoittuu Kiinaan ja että ongelmat ratkaistaan sieltä. Meillä on kuitenkin ratkaisun avaimet kädessämme. Me haluamme toimia nopeasti. Miten me toimimme teollisuudessamme? Kollegin Ulsvog. ordet, eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää teitä kaikkia siitä, että te olette hyvin selvästi kertoneet, mistä on kysymys eh, kierrätyksessä Eh, waste businessistä korkean teknologian eh, sektorille. Tässä ollaan siirtymässä ja on hyvin tärkeää, että valiokuntamme käsittelee tätä asiaa. Onhan kysymys teollisesta toiminnasta. Ja teollinen toiminta on yhdistettävissä kestävään ympäristökehitykseen ja tämä on aivan fantastista. Sitten kuitenkin kysymykseen. Te sanotte koko ajan, että täytyy priorisoida, täytyy toimia tarkasti silloin, kun puhutaan näistä raaka-ainekysymyksistä. EUn järjestelmässä meidän täytyy nyt luoda uusi strategia. Ja nyt haluaisin kysyä, että jos te voisitte päättää, niin kuinka te haluaisitte määritellä raaka-aineet tässä yhteydessä? Ja tämä siinä tarkoituksessa, että kaikki olisi hyvin tarkkaa, kun me lähdemme tähän työhön, minkälaisia raaka-aineita olisi mukana tässä uudessa politiikassamme. Kiitos. Amerkis. Amerkis. Ja, ik sluit me helemaal bij mijn collega Oeskok aan. Inderdaad, wat is nou precies de definitie van, de, uh, eh, van schaarse materialen? Uh, Uh, want we hebben het hier over rare earth or, or scarce earth of hoe je het ook verder uh, wilt noemen. Maar bij... Uh... Niin kun puhutaan näistä maametalleista. Mutta harvinaisista hän ei ole kyse pelkästään, vaan myös puusta, biomassasta. Puustakin on puutetta. Muutkin raaka-aineet voivat olla harvinaisia. Eli täytyy olla tiedossa, mistä puhutaan. Kyse on mineraaleista, harvinaisista. Haluaisin ensinnäkin kiittää hyvistä vastauksista moniin kysymyksiin, mutta yhteen asiaan haluaisin palata, johon ei ole vielä vastattu, nimittäin se, että me kaikki haluamme samoja harvinaisia raaka-aineita, vaikka käyttötavat eroavat. Ja on käyttötarkoituksia, joista jo puhuin, jotka minun mielestäni ainakin henkilökohtaisesti katsottuna niin on järkevämpiä käyttöjä kuin vähemmän järkeviä. Onko se kysymys, joka pitäisi hinnoilla säännellä? Jos niin, niin silloin on ongelma. Silloin emme pysty valmistamaan puhtaita moottoreita, koska se tarvittava raaka-aine on houkuttelevampi muulle. kysymys on se, että miten tätä halutaan säännellä tai eikö tätä voida käsitellä säännellä vai haluaako, vai tekevätkö sääntelyn markkinat? Miten kulutushierarkia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 Minä nyt puhun siitä, mistä kollegatkin puhuivat tässä elektroniikkaromudirektiivissä. Mitä voidaan, mitä voidaan valtion tasolla tehdä ja mitä voi talouselämä itse tehdä? Mini-täysistunnossa on ensi kerralla tämä elektroniikkaromudirektiivi äänestyksessä. Me olemme melko yksimielisiä esittelijä Florenssasta jo puhuikin ja minä olen varjoesittelijä. Ja on hyvin tärkeää se, että me ensi viikolla äänestämme järkevästi. Täällä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita komissiolla, uudelleen käyttötavoitteita, mutta myöskin sellaisia toimenpiteitä, e, jotka ovat sen rinnalla tärkeitä. Uudelleen käyttö on yksi ongelma maissa – ja on myös sellainen ongelma, että itse asiassa uudelleenkäyttö onkin hävitystä ja se on ongelma. Jäsenvaltiot eivät aina tue kaikkea sitä, mitä tässä on mukana. Ja jos jäsenvaltiot eivät tue parlamentin käsitystä, niin on hyvin vaikea tätä ryhtyä toteuttamaan. Eh, herra Mayer Saksan teollisuudesta ja herra Schomer myöskin Umikor eh, erästä yrityksestä, jonka tunnen hyvin, niin on erittäin hyvä, että he ovat olleet tässä mukana ja työ on edistynyt. Lobbaus on, on tärkeää parlamentissa, mutta hyvin tärkeää myöskin jäsenvaltioissa, koska Saksalla esimerkiksi on hyvin suuri vaikutus Euroopan tasolta. Meillä täytyisi olla todellinen B-suunnitelma ja B-suunnitelman täytyy onnistua. Me tuomme sitä. Kiitoksia. Nyt sitten meillä on tällaisille lyhyille vastauksille vielä aikaa. Jokainen yrittää vastata kahden minuutin sisällä. Choma, herra Choma aloittaa. Thank you. Um, on the question on the, uh, the data. Kiitoksia. Kysymys datasta, laittomasta viennistä, koska se on laitonta, niin tietysti ei ole virallista tietoa. Kehottaisin, että Impelistä tiedustelette. Se tekee työtä sen asian suhteen ja antaa hyvin arvokasta tietoa eri testien kautta, joita he ovat tehneet. Ja näissä konteissa on löydetty paljon materiaalia laitonta. Arpanin testeihin on viitannut täällä Florenskin. Toinen asia, jolla voidaan arvioida, se on tietysti hankalampaa. Mennään vierailulle. Ja katsotaan, että miten paljon vientiä on. Arvioimme, että yli 40 prosenttia. Mutta se on arvio ilmeisistä syistä. Eli se on suuri ongelma. Tietysti tulleessa täytyy keskittyä ei pelkästään tuontiin, vaan mitä viedään Euroopasta. Ja todellakin, jos halutaan tehokasta materiaalipolitiikkaa. ehkäpä metalliongelma on luotu itse, koska maat, joissa sitä on, kuten Kiina, on suljettu kaivoksia ympäristösyistä ja sitten Kiina käyttää samaa syytä vähentääkseen maametallia vientiä ja haluavat parantaa omia kaivoksiaan. Tämä on hyvin esimerkki yhtäläisestä kilpailusuhteesta. Ja se sama koskee kierrätystä. Miksi ehdotamme pakollista sertifiointia kirjoitusketjun osille on se, että vältetään saman asian tapahtuminen. Jossain vaiheessa kaikki materiaalit virtaisivat ulos. Euroopan ulkopuolisiin entiteetteihin, jotka mahdollisesti eivät ollenkaan kunnioita ympäristösääntöjä. Joten yhtäläiset kilpailusuhteet ovat hyvin tärkeät. Puhutaan sitten alkutuotannosta tai primääristä tai sekundaarisista materiaaleista. Täytyy vakuuttaa jäsenvaltiot, se on ihan totta, kun se koskee lainsäädännön toimeenpanoa rajoilla ja satamissa. Jäsenvaltioiden täytyy myös lähteä tähän mukaan. Tulkkikorjaa, kun puhuttiin Arborista, se oli siis Harbor satama. Thank you, Chairman. Uh, first I think... Kiitos, puheenjohtaja tärkeä asia on, joka täällä tuli esille, niin resurssien vähäisyys eräiden mineraalien kohdalla on asia, joka täytyy ottaa huomioon, johon meidän täytyy valmistautua. Hyvin paljon vaikeampaa jatkossa on saada näitä raaka-aineita ja myöskin biomassa kysymys on hyvin tärkeä resurssikysymys. Siksi minä korostan edelleen sitä, että meidän täytyy kehittää bisnestä ja kaikkea muutakin eh, tulevaisuudessa. Meillä on hyvin vähän resursseja. Sitten tasapaino eh, luonnonsuojelun ja metallin kaivamisen välillä. Meidän pitää löytää Eh, tasapaino. Komissio on alkanut etsiä. Raw material. And in this list again. Eli tässä on kriittisten raaka-aineiden luettelo, ja tuossa luettelossa ei ole sellaisia raaka-aineita, joita Euroopasta löytyisi muuta kuin juuri nämä kuin kaatopaikat. Ja näin ollen kaatopaikoilla tämä kierrättäminen on kaikista merkittävin asia. Siinä meidän potentiaalimme piilee. Ja sitten kolmanneksi huomauttaisin siitä, mistä puhuin jo tuossa varsinaisessa esityksessämmekin, esityksessänikin, että ja tuossa ensimmäisellä kysymyskierroksella, eli tämä direktiivi, jos siitä sen puolesta äänestätte, auttaa meitä käyttämään näitä uusia ajatuksia jätepolitiikassa. Ja sitten viennistä sanoisin muutaman sanan. Siihen on olemassa hyvin tiukat, tarkat, rajoittavat ehdot tässä direktiivissä, ja näitä ehtoja täytyy noudattaa. Niivlerille sanoisin, että meillä nyt ei ole olemassa laittomasta viennistä riittävästi tietoa, mutta tiedämme kuitenkin, minkälaiset julkisten kanavien kautta tapahtuvat mm, hävikit ovat. Ja tässä mahdollisesti voidaan keskittyä tarkemmin tuohon laittomaan vietiin ja tähän 50 prosenttiin viennin kulusta laittomia reittejä pitkin. Maier, olkaa hyvä. Mä voin jatkaa. Kiitoksia. Niin, tässä laittomasta viennistä ei ole kysymys pelkästään siitä, että olisi aivan pelkästään esimerkiksi raudan tai jätteiden, rautaromun ja jätteiden laittomasta viennistä yksistään, vaan monesta muustakin, ja kyse on erityisesti järjestäytyneestä rikollisuudesta. Minulla ei väitettävästi ole aikaa nyt pureutua tähän kysymykseen sen enempää eikä puuttua vaikkapa tuohon kaivostoimintaan Euroopassa, erityisesti Saksassa. Kyse on laajoista aloista, jotka ovat hyvinkin kiinnostavia ja niiltä me voimme tutkia tarkemmin ja voimme välittää teille niistä tästä tarkempaa tietoa myöhemmin. Vielä huomauttaisin, että merkittävää on Teollisuusraaka-aineet, ne kiinnostavat meitä kovasti. Tuskin tämä teitä yllättää. Meidän on keskittyttävä teollisuuden raaka-aineisiin – erityisesti ja näin, nämä kriittiset eh, raaka-aineet on määritelty ja sitten täytyy miettiä kysyntää ja tarjontaa. Saksan teollisuus on varma siitä eh, tästä ja siitä, että markkinoilla voidaan näitä harvinaisia varoja tasapuolisesti jakaa ja näiden harvinaisten raaka-ainevarojen jakelu ei voi kuulua pelkästään valtion valtion valtaan. On merkittävää muistaa, että näitä kaikkia kolmea pilaria tarvitaan. Ja tarvitaan sitä, että saksalaisiin ja eurooppalaisiin raaka-ainevaroihin päästään käsiksi – ja kierrätystä täytyy sen verran kehittää, että raaka-aineisiin päästään käsiksi myös Euroopan unionin ulkopuolella. Ja näin meidän täytyy pyrkiä löytämään sellaista politiikkaa, jonka, kauppapolitiikkaa, joka takaa pääsyn näihin varoihin. Kiitoksia meidän asiantuntijoille tästä kiinnostavista e, esityksistä ja me sitten varmaankin saamme kääntyä heidän puoleensa, jos haluamme lisätietoa. Tämä osa kuulemistilaisuudesta päätyy tähän ja sitten meillä on seuraava paneeli alkamassa ja pyydän tänne osallistujia paikalle, jotta voimme aloittaa. Thank you. Ja, wenn die nächsten Kollegen hier, Experten hier Platz genommen haben. Kiitoksia. Sitten kun seuraavat asiantuntijamme ovat asettuneet paikalleen, niin jatkamme. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ah, il est là. Können wir weitermachen hier? Bütikofer. Kein Schwitzen. Morning. Morning. Welcome. Thank Thank you very much and please. Thank you. Take your seat, please, and then we can start. Excuse me. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde ganz gerne. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin nyt jatkaa tätä kuulemistilaisuutta kakkososiolla. Me olemme hieman aikataulusta jäljessä ja siksi meidän täytyisikin nyt sitten käyttää aika tarkkaan hyväksemme. Tässä on nyt sitten kansainväliset näkökulmat esillä. Monet asiat ovat täällä jo olleetkin mukana. Meillä on herra Egert, joka edustaa Coloradon School of Mindsia. Haluan antaa puheen vuoron herra Egertille, joka on talous- ja liiketalouden professori Kaivosalan yliopistossa Coloradossa. Hän kertoo näistä kansainvälisistä asioista, jotka liittyvät äh, raaka-ainetilanteeseen laajemminkin. Good morning, uh, Mr. Chairman, uh, members of parliament, ladies and Hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti, että olette kutsuneet minut osallistumaan. Kuten puheenjohtaja sanoi, nimeni on Rod Eggert. Olen kansantaloustieteilijä, yliopistoprofessori Colorado School of Minesista joka on tiedeyliopisto insinööritieteessä Yhdysvalloissa. Tänään kerron teille henkilökohtaisesti Yhdysvaltain näkökulmasta, mutta teen selväksi, että en edusta Yhdysvaltain hallituksen näkökulmaa. Se on henkilökohtainen näkökulma, niin Yhdysvalloista ei hallituksen näkökulma. Olen lähettänyt teille kirjallisen esityksen, jonka saatte kulmistilaisuuden jälkeen muutaman minuutin aikana teen yhteenvetoa tästä kirjallisesta osasta kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa esitän huomioita, henkilökohtaisia huomioita siinä mielessä, että esittelen neljä ehdotusta, jos näin haluaa sanoa, jotka heistävät omia henkilökohtaisia tapoja, joilla tapaan käsitellä ai, aamun aiheita. Toinen osa esitystäni, niin siinä on Suori vastaukseni liian kysymykseen, joita minulta kysyttiin. Joten jos aloitan neljästä henkilökohtaisesta ehdotuksesta, niin ehdotus yksi on se, että mineraalivaroista eivät ole loppumassa ainakaan kovin pian. Sanon tämän ilmaistakseni sitä, että liikaa keskustellaan sitä, miten raaka-aineita pystytään käyttämään ja saamaan. Se näyttää siirryttävän sitä, että ne ovat loppumassa, mutta se on harhaanjohtavaa mielestäni, mikä johtaa toiseen ehdotukseen, niin että kun ajatellaan sitä, että miten raaka aineita ja ovat saatavilla ja miten toimitusvarmuus voidaan varmistaa, niin täytyy keskittyä enemmän aikaan, maantieteeseen ja kuluihin. Kuluilla viittaan ei pelkästään ihan taloudellisiin kuluihin ja kierrätykseen, jotka ovat eri paikoissa erilaisia, vaan että myös tällaiset sosiaaliset ja ympäristökulut, jotka liittyvät alkutuotantoon ja sekundaariseen tuotantoon, maantieteen. On ilmeistä, että ainakin osat huolenaiheesta, jotka johtivat meidät tänne tänään, niin heijastavat maantieteellisesti keskittynyttä tuotantoa, joka voi olla riskitekijä. Jos ajatellaan toimitusvarmuutta ja miten saadaan raaka-aineita. Maantieteellinen keskittyminen ja tuontiriippuvuus ei ole itse asiassa ihan sama asia. Monessa tapauksessa tuontiriippuvuus voi olla hyvä, jos ulkomaiset lähteet ovat parempia kuin kotimaiset. Ja sitten aikamielessä haluan tehdä eron tai rohkaista meitä kaikkia tekemään eron lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin näkökulmassa. Lyhyellä aikavälillä oikea kysymys raaka-aineissa on luotettavuus tai riskit, jotka liittyvät niihin, niiden saatavuuteen. Ja t- tämä liittyy täysin tähän nykytilanteeseen, jossa nykyiset tuotantokapasiteetit, niihin vaikuttaa kovasti sekä investointipäätökset aiemmin tehdyt että hallituksen politiikat ennen ja nyt. Nämä ovat paljon erilaisempia asioita kuin pitkän aikavälin asiat, jotka koskevat geologista saatavuutta, teknologista kykyä, julkisen politiikan rooli, sen kun helpotetaan geologisen tiedon ja teknologisen kyvyn saamista. Tämä olisi tämä toinen ehdotukseni. Kolmas on seuraava. Kansalaistieteilijänä olen taipuvainen ehdottamaan enemmän markkinapohjaisia ratkaisuja kuin hallitukseen perustuvia, joten ehdotukseni on se, että vaikka markkinat eivät ole kaikkein pätevä lääke niin ne tarjoavat voimakkaita kannusteita, jotta tarjontariskejä voidaan hallita raaka-aineista. Jos ajatellaan äskettäisiä kokemuksia ja huolenaiheita näistä maametalleista, niin tarjontapuolella viimeisen kahden vuoden aikana on ollut buumi, tällainen kaivosmania maametallien hyödyntämisessä se kestää jonkun aikaa, mutta lopulta on aika todennäköistä, että maametallien lähteet tulevat markkinoille, jotka eivät ole kiinalaisia. Markkinat tarjoavat myös kysyntäpuolella kuluttajille kannusteita siihen, että voidaan suojatua riskeiltä, joita nähdään olevan kriittisten materiaalien toimittamisessa tuotteiden valmistamiseen. Pitkällä aikavälillä siinä voidaan sitten löytää korvaavia tapoja saada materiaaleja, joilla on toimitusriski. Sitten neljäs henkilökohtainen huomioni ehdotuksena, että vaikka markkinat ovat voimakkaita, usein hyödylliset, ne eivät ole kaikkein äh, tepsivä lääke, että on myös hallituksilla oma roolinsa tässä ja haluan yksilöidä ehkä mitä pidän, jotka ovat kolme tärkeintä tehtävää hallituksille. Ensinnäkin rohkaista vääristymätöntä kansainvälistä kauppaa, torjua kaupan esteitä. Ja kolmanneksi, tämä on paljon Yhdysvaltain näkökulmasta, Euroopan tilannetta en voi kommentoida, <coughs> mutta se on se, että parannetaan <coughs> parannetaan teho, sääntelyprosessin tehokkuutta kotimaan tuotannolle ja joskin kierrätykselle voisin sanoa. Tässä en ehdota, että mineraali, mineraaleilla olisi preferenssi, jos puhutaan ympäristösääntelystä. Ainakin Yhdysvalloissa monet ihmiset uskovat, minä mukaan lukien, että sääntelyprosessit ovat liian aikaa vieviä ja hankalia. Jos tunnustetaan se tosiasia, että jonkinlaisia hyväksyntäprosesseja kuitenkin täytyy olla. Ja sitten kolmas rooli hallitukselle helpottaa tiedon ja analyysin tekemistä teknisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. In, tieto ja analyysi oikein ymmärrettynä, että ymmärretään ongelmien luonne, jotta päätöksentekoa voidaan parantaa, tieteellinen tutkimus ja tuotekehitys ja toiminta ainakin esikaupallisessa vaiheessa. Sitä on todennäköisesti liian vähän yksityisen sektorin toimien seurauksena. Kun sanon tieto ja tutkimus- ja ajattelen koko mineraalien ja materiaalien elinkaarta ihan geologisesta näkökulmasta ihan siihen, että kierrätetään ja päästään eroon näistä asianmukaisella tavalla. Kolme henkilökohtaista näkökulmaa siis. Sitten toinen osa esittelmääni vastatakseni kysymyksiin, nämä neljä kysymystä, jotka minulta kysyttiin. Ensimmäinen kysymys. Miten Yhdysvallat näkee nykytilanteen resurssiniukkuuden suhteen? Haluaisin sanoa, että kuten Euroopassa, niin ei ole mitään yksittäistä näkökulmaa, josta kaikki olisivat samaa mieltä nykytilanteesta. Mieluumminkin on monia perspektiivejä, jotka kaikki kilpailevat huomiosta ja vaikutusvallasta siinä, kun harjoitetaan julkista politiikkaa ja katsotaan, miten sinne sitten käy. Sen lisäksi voin sanoa, että motivaatio siihen, että miten raaka-aineturvallisuus on tullut julkiseen keskusteluun, se voi olla vähän erilainen kuin mitä Euroopassa. Viimeisimmät huolenaiheet ovat keskittyneet kahdelle alueelle. Toinen on se, että miten maametalleja Kiinasta saadaan, josta olemme kuulleet aiemmin tänä aamuna. Toinen osa-alue on puhdas energia. Toisaalta se, että ollaan ennustuneita mahdollisuuksista, aurinkotuuli voimassa, sähköautot, muut puhtaan energian muodot ja tekniikat, kaikki tämä vaatii pieniä määriä harvinaisia materiaaleja, joista useat, tai ellei kaikkia, niitä ole käytetty suuressa määrin aiemmin. Eli se tämä, että ne olekaan saatavissa tietyt kriittiset osatekijät voivat estää puhtaan energian tekniikan kehittymistä, ehkäpä tällä alueella on, on ollut eniten innostusta Yhdysvaltain tai keskustelu Yhdysvalloissa, vaikka tietysti maametallit ovat ehkä vielä enemmän saaneet huomiota osakseen. Eli vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Toinen kysymys oli se, että mitä politiikkoja Yhdysvalloissa harjoitetaan jotta voidaan varmistaa resurssivarmuus. On monia lainsäädäntöaloitteita, hallintoaloitteita tällä alueella. Ei ole mitään kattavaa politiikkaa, ei ole mitään raaka-ainealoitetta, niin kuin Euroopassa on. Eikä ole ihan selvää, että mi, mitä, minkä muodon politiikka saa Yhdysvalloissa. Mutta haluaisin tehdä yhteenvedon monista kehityskuluista tai tärkeimmistä kehityskuluista vuodelta 2010. Ensimmäinen ehkä tärkein kehitys on se, joka tapahtui myöhään vuoden aikana, kun kansainvälisen tiedonnoston puheenjohtaja perusti alivaliokunnan tai alikomitean raaka-aineista. Sillä on saanut paljon julkisuutta, mutta se on ehkä pitkällä aikavälillä tärkein asia, joka on tapahtunut viime vuonna Yhdysvalloissa. sen ensimmäinen kokous on vielä pitämättä, mutta se vastaa sitten siitä, että hallinnoidaan politiikkaa koko liittovaltion hallituksen alalla kriittisistä ja harvinaisista raaka-aineista. Se on kabinettitasoinen alikomitea, jossa kaikki ministeriön virastot ovat mukana. Energia, sisäministeriö ja ympäristösuojeluvirasto, ja kansallinen tiedesäätiö. Tämä on elin, jonka kautta sitten hallinto voi koordinoida ja hallinnoida politiikkaa koko liittovaltion tasolla. Toinen tärkeä kehityskulku 2010 Yhdysvalloissa oli energiaministeriössä, joka julistaa harvinaista strategiansa. jossa puhutaan juuri siitä, että kun mineraaleja, harvinaisia mineraaleja välttämättä ole saatavilla, niin se estää kehitystä. Internetissä tämä heidän dokumenttinsa on saatavissa. Siellä määriteltiin kolme strategista prioriteettia, eli kolme pilaria siinä on. Vähän erilaiset tietysti kuin nämä EUn kolme pilaria politiikka-aloitteessaan. Kolme pilaria ovat eriytetään globaaleja toimitusketjuja, sitten etsitään korvikkeita niille mineraaleille, joilla tarjontapuolen ongelmia on vaikeampi ratkaista. Ja kolmanneksi kasvattaa kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Nämä kolme strategista tavoitetta energiaministeriössä kriittisten materiaalien strategiassaan. Sitten on yksi, yksilöity 2011 kolme to- toimenpidettä. Ensinnäkin täytyy integroida tutkimusagendaa ja kehittää sitä. Sitten täytyy vahvistaa energiaministeriön sisäistä kykyä analysoida ja, ja käsitellä tietoa. Miksi informaatio ja analyysi? Monet ihmiset uskovat, että vaikeus siinä, että ymmärrettäisiin täysin näiden saantiongelmien vakavuus ja riskien vakavuus on tiedon puute. Monet markkinoista monet nämä harvinaiset metallit ja maametallit markkinat ovat pienet, ne eivät ole kovin eh, läpinäkyvät markkinat. Nämä ovat toimialoja, joita luonnehtii pieni määrä valmistajia ja käyttäjiä. Monet heistä ymmärrettävästi näkevät tiedon kilpailukyvyn lähteenä. Kolmas lyhyen aikavälin toimi on se, että tehdään läheistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, erityisesti Japanissa ja Euroopassa, jotta voidaan lähteä yhteisiin aloitteisiin, jotta voidaan helpottaa ongelmien ratkaisua, josta nykyään nyt keskustellaan. Tämä on energiaministeriön harvinaisten materiaalien strategia. Kolmas osa-alue, jossa oli toimintaa Yhdysvalloissa viime vuonna, oli kansainvälinen kauppa. Obaman hallitus tutkii sitä, että Kiina on väitetysti rikkonut VTO-sääntöjä, kun se tukee puhtaan energian vientiä. Osana tätä ovat maametallit ja se syytä, että kiinalaiset rajoittavat vientiä, jotta voidaan hyödyntää kotimaistaan tai etua kotimaiselle kiinalaiselle tuotannolle – niiden tuotteiden osalta, joissa on näitä maametalleja, jotta voidaan houkutella ulkomaisia investointeja sellaisille aloille, jotka käyttävät maametalleja. Tämä tutkimus johti siihen, että Yhdysvaltain metallityöläiset lähtivät 301 vetoomukseen, sellaisena se tunnetaan, 70 kauppalain mukaan, jonka mukaan yritykset ja ammattiliitot voivat vaatia, että lähdetään riitojenratkaisumenetelmään VTOssa. Sitten lopuksi. 2010 oli monia lakisäädäntöaloitetteita sekä edustajahuoneessa että senaatissa. Kaikki nämä kuolivat kongressin viimeisellä eduskuntakaudella, mutta ne ottivat tämän kongressitasolta tämän keskustelun. Ne olivat mekanismina siitä, että voitiin testata ideoita mahdollisesta julkisesta politiikasta ja välintulosta. Ja tekisin yhteenvetoa näistä tärkeimmistä ideoista, jotka tuli esiin. Parastointi, lainatakuut, kriittistä materiaalia kotimaiselle tuotannolle, virtaviivaistaminen, ympäristölupaprosesseissa, informaatioanalyysi, tutkimustuotekehitys ja koulutus ja jatkokoulutus. On todennäköistä, että osa uudesta lainsäädännöstä tulee sitä ehdotetaan uudessa, uudella kongressin istuntokaudella. Mitkä elementit tulevat osaksi uutta lainsäädäntöä, se ei ole vielä selvää, mutta odotetaan ja katsotaan. Kolmas kysymys kysyy, koski sitä, mikä on teknologian tieteen rooli resurssivarmuuden turvaamisessa. Tieteenharjoittajana minun näkökulmani on, että tämä on avain pitkän aikavälin asioiden käsittelyyn tällä alalla, kuten sanoin aiemmin, koko elinkaaren ajan. Geologisesta näkökulmista ihan jätteen käsittelyyn ja kierrätykseen. Sitten kysyitte sitä, että miten Yhdysvallat ja Euroopan unioni voisivat tehdä yhteistyötä tällä alalla. Mielestäni Kaksi ilmeisintä yhteistyöalaa ovat ensinnäkin tietojen kerääminen, tietojen jakaminen ja niiden analysointi. Se helpottaa sitä, että voidaan paremmin ymmärtää näitä asioita ja tehdä parempia päätöksiä, mitä voidaan vasta- haasteisiin vastata. Ja toiseksi yhteistyö teknisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Olemilla rintamilla toivottavasti yhteistyö toimia toimiin liittyy tiimejä, joissa on edustajia ei pelkästään hallituksista, vaan myös toimialoilta ja, ja, ja yliopistoista, tieteenharjoittajista. Nämä ovat henkilökohtaiset näkökulmani ja ehdotukseni ja vastaukseni neljään kysymykseen, joita pyysitte minua käsittelemään. Kiitoksia kovasti mielenkiinnosta ja odotan kovasti keskustelua ja muita alustuksia. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Paulo Desa, hän on Maailmanpankin edustaja ja kaivannaisteollisuus ja kestävä kehitys. Hän tulee kertomaan, minkälainen kansalainen, kansainvälinen tilanne hänen kannaltaan on. It's a big pleasure and honor for me to be here. Uh, uh, Kiitokset puheenjohtaja. On suuri kunnia saada olla täällä teidän toimielimessänne vieraana ja esittelijän teille nyt tätä Maailmanpankkia ja muistuttaisin teitä siitä, että tässä vähän näkökulma vaihtuu, koska Maailmanpankki ei edusta hallituksia. Eli me emme anna sinänsä minkäänlaisia suuntaviivoja minkään valtion politiikoille, vaan me puhumme siitä, miten esimerkiksi kehitysmaissa voidaan toimia ja miten voidaan kehittää järkevää politiikkaa mm, raaka-ainepolitiikassa. Ja ensiksi nyt tiettyjä tärkeimpiä asioita tästä raaka-aidealasta. Tämä on erityislaatuinen ähm, ala, johon tarvitaan selkeitä erityisiä kauppapoliittisia sääntöjä. Ensiksikin puuttuisin tähän maantieteelliseen tilanteeseen. Me emme sijoita raaka-aineisiin ihan mihin ta- missä tahansa, vaan sellaisissa paikoissa, jossa niitä on ylipäätään, niitä esiintyy. Ja kun puhutaan kaupasta ja raaka-aineiden kaupasta, niin kyse ei ole pelkästään siitä, että tässä vain määriteltäisiin se, mihin, missä sijoitukset ovat kaikista kannattavimpia, vaan puhutaan myös muista eri tekijöistä. Toinen tärkeä tekijä on se, että on huomattavia etuja, joita tältä, tällä alalla voidaan löytää – esimerkiksi geologisia asioita, ympäristökysymyksiä ja muita sijoituskysymyksiä, juuri niin kuin äsken edeltävä puhuja Egertkin ehti sanoa. Joidenkin mielestä nämä raaka-ainehaasteet ovat huomattavia ja niistä saatavat edut ovat myös huomattavia. On selvää, että on painostusta ja jännitettä ja neuvotteluja jatkuvasti käynnissä raaka-aineissa raaka-aineiden ympärillä sekä tuottajien ja niiden ostajien kanssa ostajat tietysti haluavat parhaimmat hinnat ja tuottava, tuottajat pyrkivät saamaan taas tuotteistaan mahdollisimman korkean hinnan. Näissä neuvotteluissa tässä kaupan teossa on aina siis olemassa jännitteitä ja se liittyy juuri näihin erityisetuihin, joita raaka-aineista voidaan saada. Toiseksi minä voisin esittää, pyrkiä esittämään tämän asian vähän toisella tavalla. Eli erityisesti ka- kaivosteollisuudesta puhun, en välttämättä niinkään öljyteollisuudesta nyt tässä että tällä erää. On hyvin paljon yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä lainoja, joita annamme näille aloille. Kun ryhtyy esimerkiksi kaivostoimintaan tai öljynporaustoimintaan, niin se vaikuttaa paikallisyhteisöön huomattavalla tavalla monin, tavo- monin eri muodoin. Ja jos näillä yhteisöillä on onnea, niin ne saavat sitten vuosituoloja näiden yritysten saamis, saapumisesta paikalleen. Joka tapauksessa kaikki tällainen toiminta vaikuttaa perinteisiin elinolosuhteisiin näissä paikallisyhteisöissä, emmekä me saa myöskään unohtaa ympäristökysymyksiä emmekä myöskään raaka-ainestrategiaa, joka unioni, jonka unioni on laatinut. Nyt vielä lopuksi puhuisin tarkemmin yhteenvetonomaisesti tästä Maailmanpankin roolista, e, teknisestä ja kapasiteetin kehittämisestä näkökulmasta katsottuna. Me toimimme kehitysmaissa ja meillä on huomattavia projekteja kymmenissä valtioissa ja kehittelemme siellä niiden säännös, säännöspohjaa ja autamme niitä luomaan sellaisia instituutioita, jotka voivat luoda selkeät puitteet hallitusten päätösten toteuttamiselle ja myös parhaiten päätösten, parhaiden päätösten aikaansaamiselle. Ja me pyrimme myös ähm, tehostamaan äh, näiden hallitusten toimintaa neuvottelussa, neuvotteluissa, hallitusten neuvotteluissa raaka-aineista suurten kansa, ylikansallisten yritysten kanssa. Monta kertaa nämä valtiot tarvitsevat tukea siinä. Kansainvälisellä tasolla me mietimme äh, juuri tätä ö, äh, ruonnonvara kysymystä aivan erityisesti. Toisaalta meidän tehtävämme keskittyy kauppaan ja kehitykseen. Kun puhumme kaupasta, niin kyse on tietysti maailman kauppajärjestöstä, joka on kaikista merkein, merkittävin tekijä. Sieltä nämä säännöt tulevat, sieltä tulee myös riitojen ratkaisusäännöt. Meidän edustajamme ja neuvonantajamme antavat tietoja raaka-aineista hallituksille ja neuvon, neuvomme hallituksille kattavat muun muassa syrjimättömyysperiaatteen pääomakysymyksissä – ja luonnonvarakysymyksissä, eli että luotaisiin tällaiset tasa-arvoiset olosuhteet toimia kaikille mahdollisille sijoittajille. Nämä ovat meidän peruskriteerimme, jotka on määritelty kansainvälisillä, kansainvälisillä tasoilla ja myös sitten niiden valtioiden järjestelmissä, jotka sijoituksia lähettävät, eli rikkaista maista. Ja me tietysti tiedämme, että mitä pitkällä aikavälillä tapahtuu ja sitten lyhyellä aikavälillä ja näiden erot, eh, kun hinnat voivat eh, vaihdella hyvinkin paljon ja hinnat voivat nousta kovasti. Se, tämä ei mitenkään edistä näiden valtioiden, tuottajavaltioiden eh, pitkän aikavälin kehitystä ja kestävää kehitystä. Ja hinta, hintojen valtava heilahtelevuus ja ailahtelevuus on nyt viime aikoina ollut suuri ongelma Öljy on tietysti tuote, joka kiinnittää kaikkien huomion suoraan, mutta myös elintarvikkeiden hinnat ovat kovasti nousseet viime vuosien aikana. Ilmeisesti hintain hintojen heilahteleminen jatkuu myös tulevaisuudessa hyvinkin paljon. Sitten nämä monenväliset instituutiot tekevät työtä aloitteiden edistämiseksi avoimuuden edessä e, ja sitten elintarvikeiden tuottamisessa ja myös kulutuksen ohjailemisessa ja tosiaan, kuten sanoin, kauppaneuvottelujen kehittämisessä nämä aloitteet, näistä aloitteista käydään keskustelua G20-valtioissa ja siinä on tullut myös monia er- aloitteita Euroopan unionin tasolla, tasolta ja erityisesti avoimuudesta ja markkinoiden mm, selkeydestä. Maailmanpankki voisi myös näihin kysymyksiin tuoda omat panoksensa. Me kovasti pidämme kiinni tästä kehityspuolesta. Itse asiassa nämä raaka-aineet ovat hyvin merkittävä tekijä kehitysmaiden eh, eh, eh, edistymisessä viimeisien vuosien aikana. Maailmanpankki on sijoittanut huomattavia henkilöstövaroja tutkimusten tekemiseen, jotta voisimme selkeästi nähdä, miten näiden eh, raaka-aineiden käyttö voi auttaa näitä valtioita kehittymään. Nämä tutkimukset ovat koskeneet myös raaka-aineiden harvinaisuutta ja sitä, miten näitä raaka-aineita voidaan käyttää siten, että esiintymät eivät heti tule käytetyiksi loppuun. Ja sitten mietitään myös tätä dilemmaa tuottajavaltioiden ja ostajavaltioiden välillä. Raaka-aineiden pitäisi olla ikään kuin pääomaa tässä meillä on paljonkin tekemistä, voidaksemme auttaa näitä kehittymässä olevia valtioita sitoutumaan tähän tehtävään. Tietysti on aloja, jotka kiinnittävät meidän huomiomme aivan erityisesti rikkaissa valtioissa raaka-aineiden suuntaan. Miten toimittaisiin sitten siten, että raaka-aineiden hyödyntäminen tapahtuisi kestävältä pohjalta. Yhteistyö tässä on toki tärkeintä, varsinkin kun luomme vientivaltioille strategioita, ja tässä Euroopan unioni onkin jo työtä tekemässä. Piikku huomio vielä länsimaissa on aina keskitytty raaka-aineiden raaka-aineiden saamisvarmuuteen. Mutta vuodesta 2004 lähtien olemme havainneet nopeasti kehittyvän toisenlaisen suuntauksen sellaisissa valtioissa, jotka kovasti nopeasti kehittyvät ja siitä on syntynyt selkeitä jännitteitä raaka-ainemarkkinoille, koska kyse on uudesta kilpailun muodosta raaka-aineisiin pääsyssä. Jotkut näistä nopeasti kehittyvistä valtioista ovat kovasti pyrkineet tätä järjestelmää muokkaamaan siten, että ne voisivat myös sitten löytää vastauksen omiin puutteisiinsa ja näin on uut, kauppapolitiikkaa tarkkailtu uudelleen, jotta eduit, eduista ei muodostuisi haittoja. Ja näin on ajateltu erilaisia välineitä kuuteen suuria lainoja su, rikkaille valtioille raaka-aineisiin pääsyssä ja suuria lupia raaka-aineisiin pääsyssä ja näin huomia, huomattavan suuria uusia tekijöitä onkin tuontipuolen yrityksissä raaka tasolla maailmassa. Ja näin tähän uuteen tilanteeseen täytyy nyt pyrkiä ö, sitten sopeutumaan, kun tätä uutta kilpailua on syntynyt näiden nousemassa olevien valtioiden välillä. Meidän laitoksemme kannalta, eli Maailmanpankin kannalta, on merkittävää yhteistyöpolitiikkaa kehittää juuri rikkaiden valtioiden suuntaan näissä raaka-aineasioissa. Ja me sitten päädesemme sellaisiin ratkaisuihin, kuten vaikka Kiinan viranomaisten kanssa on pyritty pääsemään sekä viejien että tuojien kanssa käydyissä keskusteluissa. Täten meidän kannaltamme meillä on olemassa tällainen saatavuusstrategia, jonka täytyy kuitenkin pitää kiinni myös näiden tuottajavaltioiden kehityksestä. Ei ainoastaan taata se, että raaka-aineisiin päästään käsiksi, vaan täytyy myös muistaa se, että näiden raaka-aineiden hyödyntämisen pitäisi olla kaikki, pitäisi hyödyttää kaikkia, ei pelkästään jalostusteollisuutta. Täytyisi myös pyrkiä siihen, että tässä paikallisväestön elintasoa voitaisiin kehittää ja koko valtion tilannetta parantaa. Nämä tekijät pitäisi ottaa huomioon kun puhumme tässä, tästä saatavuusperiaatteesta. Toiseksi täytyy kiinnittää huomiota avoimuuskysymyksiin. Tämä on erittäin merkittävä asia taataksemme markkinoiden toiminnan. Jos kaikki on vain piilossa ja mitään avoimuutta ja ei neuvotteluissa tapahdu, ole havaittavissa, niin se on kyllä äärimmäisen haitallista. strategioitahan teille äsken juuri yksityiskohtaisesti selitinkin, ja niihin tarvitaan myös avoimuutta edistäviä markkinastrategioita raaka-ainekysymyksissä. Kolmanneksi, jo äsken ehdinkin huomauttaa, että erityisesti vuoden 2004 jälkeen raaka-aineet, raaka-aineiden rooli on muuttunut sinänsä, että tuo, tuojavaltioiden pitää muistaa viejävaltioiden oikeuden, oikeus tasapainoiseen ja tasa-arvoiseen raaka-aineiden ostoon ja, vie- ja myymiseen. Ja tämä kaikki liittyy tuohon kauppapolitiikkaan ja verotuspolitiikkaan, jota mietimme raaka-aineiden saatavuuspolitiikassa erityisesti. Täytyy muistaa, että tasa-arvoinen ähm, hinnanmuodostus on näin politiikan onnistumisen avain unohtamatta kuitenkaan tuota avoimuutta. Meidän tulee muistaa, että joissain rikkaissa valtioissa raaka-aineiden hyödyntämisinstituutiot ovat kovasti heikot, eikä näin ollen raaka-aineiden käyttökehykset ole kovinkaan selkeät. Ja näin nämä valtiot eivät ole siis kovinkaan pitkällä kestävän kehityksen tiellä. Näin tämä avoimuus ja tasa-arvo tasa-arvoinen kohtelu ovat juuri tärkeimmät elementit. Ja seuraavaksi ei pidä unohtaa, miten suurta lisäarvoa näihin raaka-aineisiin liittyy viejävaltioiden pitää myös jalostaa näitä raaka-aineita voidakseen saada niistä jotain lisäarvoa. Ja näin siis jalostusteollisuus myös pystyy hyötymään tilanteesta. Raaka-aineiden käyttö luo selviä mahdollisuuksia palveluiden ja hyödykkeiden luomiselle, jotka liittyvät juuri tähän itse kaivostodellisuuteen. Tästä on kokemuksia Chilestä ja Botswanasta esimerkiksi. Näissä maissa olemme havainneet selkeää kehityspiikkiä kaivosteollisuuden liepeille syntyneestä pieni ja, ke, pieni ja keskisuuresta yritystoiminnasta. Ja tämä on muistettava muissakin sopimuksissa ja suunnitelmissa. Tämä tietysti liittyy juuri näiden valtioiden etuihin. Ja vielä lopuksi, tuossa aluksi jo mainitsinkin tämän lopuksi esille ottamani asian, eli nämä paikallisyhteisöt, niitä ei missään tapauksessa saa unohtaa Tehokas kauppapolitiikka ei tarkoita sitä, että tässä nyt vain vaihdetaan, myydään ja ostetaan hyvään hintaan, vaan täytyy myös miettiä, mitä seurauksia tästä toiminnasta on paikallisyhteisöille, jotka elävät tässä näiden mm, esiintymien läheisyydessä. Eli miten nämä, tämä väestö voi siitä hyötyä. Tämä, tästä syntyy huomattavia konfliktieturistiriitoja. Ja jos esimerkiksi mietimme latinalaista Amerikkaa, niin siellä monta kertaa monet yhteisöt vastustavat kovasti kaivostoimintaa tai öljytoiminnan aloittamista, koska niistä tuntuu siltä, että siitä ei ole mitään hyötyä heille. Eli on parempi olla koskematta yhtään mihinkään pitkään, jotta voisi sitten myöhemmin saada ehkä paremmat edut siitä, mitä, olla, mitä on tekeillä. Ja nyt sitten viimeiseksi yhteenvedoksi, kun puhutaan kauppapolitiikan vahvistamisesta, niin jotkut näistä välineistä on moneen otteeseenkin jo täällä mainittu ja muistuttaisin teille niistä muutamasta. Ensiksi täytyisi näiden rikkaiden valtioiden neuvottelumahdollisuuksia parantaa ja vahvistaa, jotta nimenomaan tasa-arvoisimpia sopimuksia voitaisiin saada aikaiseksi. Monta kertaa tehdään hirveän monimutkaisia sopimuksia ja niissä on kaikenlaisia perusrakenteiden uudistamisia, pääomia ja niin poispäin, kaikenlaisten erityisten monimutkaisten rahoitusmenetelmien saattamana, joten näiden valtioiden on vaikea ehkä päästä kärryille siitä, mitä ne allekirjoituksellaan hyvä hyväksyvät. Ja näin Maailmanpankki ja muut kansan, monenväliset laitokset voivat työtään tehdä. Me toimimme siten, että kun nämä valtiot pääsevät, näiden valtioiden välillä päästään sopimukseen, niin valtiot, jotka sopimuksen ovat heikommat, tietävät myös, mitä ovat allekirjoittaneet, ja sopimus on tehty täysin avoimesti. Hallitustenkin täytyy tietää, mistä neuvotteluissa on kyse, koska ainakin nykyisellään usein on niin, että näitä markkinoita vallitsee tuollainen tietynlainen tieto, tietoon välittämisongelma. On esimerkiksi joku kansain, kans, ylikansallinen yritys, ta, taloudellinen toiminta, joka tuntee markkinatilanteen aivan erinomaisesti ja tietää myös sen valtion tilanteen loistavasti, johon se haluaa mennä toimimaan. Ja sitten toisaalta on tuo hallitus tuossa valtiossa, jolla ei juuri ole, tietoa ole saatavilla juuri, juuri mistään. Ja tässä yhteistyön yhteistyötä ei voi liikaa korostaa. Meidän täytyy juuri tähän tiedon välittämiseen keskittyä ja kiinnittää huomiota juuri tietotulvaan ja tietoon tiedon välittämiseen. No niin, vielä sitten suosituksista viimeisimmät parhaimpia. E, eli tämän kaiken täytyy toimia avoin, erittäin erittäin avoimesti. Hallitusten täytyy toimia vastuullisesti Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan näistä valtioista sekä tuottajavaltioista että ostajavaltioista ja näin tarvitaan mahdollisimman tasa-arvoista neuvottelua. Hallituksen täytyy pitää velvo vastuullisina sopimuksistansa. Kiitos näistä tiedoista. Sitten meillä on varajohtaja ruokaturvan ja taloudellisen kehityksen osastolta Ranskan ulkoministeriöstä Sujiro Shim. President. Kiitos puheenjohtaja. Niin puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Minä haluaisin ihan ensiksi kiittää teitä tätä parlamentin teollisuusvaliokuntaa kutsusta tulla esittelemään tätä Ranskan G20-puheenjohtajuuden tavoitteita raaka-ainekysymyksissä. Ensiksi minä haluaisin muistuttaa teitä siitä, että raaka-aineasia ja erityisesti hintojen heilahtelu raaka-aine kysymyksissä on yksi tärkeimmistä eh, kysymyksistä Ranskan G20-puheenjohtajakauden aikana. Ja tässä juuri G20-puheenjohtaja maanantaina tiedon, lehdistötiedon annossaan puhui tästä asiasta ja puuttui myös G8-tilanteeseen. Miksi tämä asia on sitten meille eh, etusia kysymys? Tämä johtuu seuraavasta. Ensiksikin eh, raaka-ainemarkkinoilla on selviä jännitteitä sekä kysynnän että tarjonnan välillä pitkällä aikavälillä tietenkin nämä kasvukysymykset kysynnän kasvu on havaittava, tarjonta tosin pysyy aika rajallisena ja myös raaka-aineiden rahoittamismarkkinat kehittyvät, eli, eli johdannaismarkkinat kehittyvät, johdannaistuotteiden markkinat kehittyvät ja tämä sitten tarkoittaa hintojen heilahtelua kovasti raaka-ainekysymyksissä. Tämä hintaheilahtelu sitten muutamissa tapauksissa tarkoittaa sitä, että hintojen kehittäminen ja markkinoiden peruselementit joutuvat kärsimään, on kyse sitten kulutuksesta tai jostain muusta peruskysymyksestä. Minkä takia G20 on sellainen, joka voi tehdä tätä työtä? Koska G20 on kerätty valtio, maailman tehokkaimmat teollistaloustuottajat ja myös siis suurimmat raaka-aineiden käyttäjät. G20-työ on alkanut tietysti tällä alalla jo ennen Ranskan puheenjohtajakautta. On aikaisemmin puhuttu, puhuttu tietysti myös hintaheilahtelusta G20-kokouksissa ja G8-kokouksissa. Minä kiinnittäisin huomioni eh, nyt kahteen eri osaan. Tässä ensiksi puhuisin siitä, mitä me ehdotamme tapahtuvaksi rahoitusmarkkinapuolella. Ja toinen asia on sitten meidän lähestymistapamme näihin raaka-aineiden varsinaisiin fyysisiin markkinoihin, eli juuri energiavaroihin ja sitten nämä, näihin muihin energiavaroihin Ensiksi siis puhuisin nyt näistä rahoitusmarkkinoista. Rahoitus tietysti kuuluu G20-työhön jo, ja on kuulunut siihen jo pitkän aikaa. Ranskan puheenjohtajakauden aikana keskustelemme niistä päätteistä, jotka marraskuussa viime vuonna Soulissa päätettiin, ja silloin saamme valtuutuksen arvopaperimarkkinajärjestöltä maailman arvopaperijärjestöltä tehdäksemme työtä, säännelläksemme ja valvoaksemme rahoitusmarkkinoita johdonnaisten näkökulmasta raaka-ainekysymyksissä. Tämän vuoden huhtikuussa me keskustelemme juuri tästä asiasta vakaus, rahoitusvakaus neuvostossa. Ja meidän toimi, toimintamme tähde, tähde, tai kohde ei sinänsä pelkästään ole tuo spekulaatio, sehän olisi täysin mahdotontakin, vaan me haluamme perustaa sellaiset suuntaviivat, joihin kaikki G20-jäsenet sitoutuisivat raaka-ainekysymyksissä. Nämä peria- pääperiaatteet ovat seuraavat. Kyse on avoimuudesta, avoimuudesta eri operaatioissa, suu, jotta kaikki operaatiot, jotka liittyvät raaka johdannaisiin, ovat tunnetut ja tiedossa. Monta kertaa nykyisellään sekä määrältään että summaltaan derin, nämä johdannaiset ovat vielä aika tavalla hämärän peitossa. Ja näin tarvitaan selvä eh, operaatioiden ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmä, jotta tiedetään, missä ollaan menossa. Tarvitaan myös selkeämpää tietoa ja avoimuutta kaikista operaatioista, jotta meillä olisi selkeät välineet tehdä erot kauppaa toimijoiden ja, ja muiden kuin kaupallisten toimijoiden välillä Kyse on myös tästä markkinoiden rajoittamisesta, jotta mikään tulija markkinoille ei sitten tekisi tällaisia liiallisia päätöksiä, jolla mekanismit vääristyisivät ja näin täytyy myös markkina-asemaa hallinnoida. Ja kyse on myös yhteistyön no- kehittämisestä markkinoiden hallinnoijan ja sitten varsinaisten fyysisten raaka-ainemarkkinoiden toimijoiden kanssa. Ja tätä täydennetään raportein, tutkimusryhmän raportein. Au G20 Finance, donc au ministre des Finances du Ja sitä käsitellään G20-kokouksissa ja siellä selvennetään ähm, hintaheilahtelujen äh, merkityksiä ja syntyvaikutuksia ja sen vaikutusta sitten makrotaloudelliselle tasolle ja hintaheilahtelun vaikutusta myös esimerkiksi maksutaseisiin. Toinen osa esityksessäni niin koskee juuri varsinaisia fyysisiä markkinoita. Aloitan energiasta koska G20 tekee työtä jo nyt energia-asioissa. Ja Ranskaan puheenjohtajakauden aikana jatketaan tätä työtä. Ja muistan, muistuttaisin siitä, että tässä erityisesti keskitytään siihen, että avo, tiedonvälityksen avoimuus ö, paranisi Joint Data Initiativein Joint Oil Data-aloitteen pohjalta. Ja tässä nimenomaan puhe on tiedon välittämisestä markkinoista luotettavalla tavalla mahdollisimman kattavan tiedon välittämisestä, myös varsinaisista luonnonvaroista ja niiden käyttämisestä. Tämän tiedon avoimuuden lisäksi tämä energiaryhmä G20-ryhmässä keskustelee vuoropuhelusta kuluttajien ja tuottajien välillä erityisesti teemme yhteistyötä kansainvälisen energiajärjestön kanssa. Me olemme ehdottaneet kumppaneillemme tämän perinteisen työn lisäksi avoimuutta kuluttajien ja tuottajien välillä työtä myös puhtaista energioista ja te- energiatehokkuudesta. Ja tästä tätä korostaisin. Ja sitten maatalous ja elintarvikekysymykset kysymykset. G20, vaikka se onkin voinut näitä kysymyksiä käsitellä aikaisemmin, niin ei kuitenkaan ole tehnyt varsinaisesti työtä siitä, miten voitaisiin tätä hintaheilahtelua välttää ja myös vaiku- näitä huonoja vaikutuksia välttää haavoittuville talouksille. Ja näin me olemme puhuneet tästä Soulissa kestävyyskysymyksistä ja kehittämiskysymyksissä. Siinä puhutaan kansainvälisistä järjestöistä, joiden pitää tuottaa maaliskuun loppuun mennessä tiedonanto. Kahdeksan kansainvälistä kyseessä olevaa järjestöä näin toimivat. Tässä kyse on etenkin maailman elintarvikejärjestöstä, maatalouden kehittämisjärjestöstä, kauppakehitysjärjestämisestä, YK kauppajärjestämisestä, maailman pankista, mm, maailman valuuttarahastosta ja maailman kauppajärjestöstä. Tämä mandaatti saatiin nimenomaan kehitystä edistämään elintarviketurvallisuuskysymyksissä. Ranskan, viimeisi, Ranskan johtamassa viimeisissä kokouksessa, G20-kokouksessa, me olemme ehdottaneet eh, kesäkuun lopulle eh, maatalousministerien kokousta juuri tätä mm, maataloustuotteiden raaka-aineiden hintaheilahteluun käsittelemään. Ja miten me sitten aiomme edetä tässä työssä? No, tämä termit ovat juuri tiedon avoimuus, kansainvälinen koordinointi, jonka pohjalta täytyisi sitten pohtia juuri näitä tuonti, tarkoita vientirajoituksia ja varastointikysymyksiä varastokysymyksiä ja sitten erilaiset vakuutus, vakuutusten kattamiset heikoimman osapuolen suojelemiseksi ja sitten tämän tuottavuuden nostaminen maatalouskysymyksissä, joka liittyy tietysti tähän vastuulliseen maatalousperiaatteeseen. Lopuksi minä haluaisin huomauttaa, että näistä asioista – yhteisnimittäjä on yhteistyö. Se on koko G20-työssä tärkein. Tämä on hyvin aika uusi aihe. G20-säännöt vaativat nimittäin yksimielisyyttä joten kyse ei ole siitä, että joidenkin kantoja vain jyrättäisiin läpi, vaan pyritään pääsemään eh, yhteisymmärrykseen. Maa, näistä raaka, mineraali, eh, mineraaliraaka-ainekysymyksissä eikä, ja sitten ei, ei tarvikkeisiin kuuluvista kysymyksistä. Me emme niin paljon niihin kiinnitä huomiota puolella ja sitten fyysisten markkinoiden puolella. Tosin me toivomme, että me voimme kansainvälisen yhteisön reaktioita pyrkiä tähän erityis, te, pi, erityisilmiöön, kuten johon on hintojen heilahtelu, kiinnittää huomiota ja näin sitten kaikkien kumppaneidemme kanssa tehdään yhteistyötä, erityisesti eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa, koska nämä välineet ja elementit, jotka teille mainitsin, vastaavat täysin unionin äh, lähestymistapaa näihin kysymyksiin joka ilmenee tuosta komission tiedonannosta, jonka olemme saaneet raaka-aineista ja jonka, josta, sitten saamme, josta sitten saamme pikapuoliin tulevina päivinä tuon uudistetun version. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt äh, sehr... Kiitoksia. Hyvät äh, naiset ja herrat, me olemme saaneet äh, hyvin paljon lisätietoa näiden ensimmäisten esitysten lisäksi ja nyt me voimme aloittaa kyselymme. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų noriu padėkoti. Itse asiassa haluaisin kiittää alustajia näistä yksityiskohtaisista tiedoista, raaka-aineista ja on itsestään selvää, että tämä päiväinen keskustelu vaikuttaa myös Euroopan unionin tulevaan politiikkaan kansainvälisellä tasolla. Hyvä. Professori mainitsi alkuun, että ei pitäisi välttämättä olla niin huolissaan raaka-aineista, mutta nykyinen maailman tilanne osoittaa, että voittajavaltiot tai voitot, joita eu tulee. tai joista näitä rakenteita tulee, siellä on yhä enemmän poliittista epätasapainoa, epävakautta. Ja haluaisin yhdistää tämän siihen tietoon, että hintojen nousu 2004 vuodesta lähtien on vaikuttanut paljonkin poliittiseen tilanteeseen näissä maissa. Siitä kysymykseni. Tämä poliittinen tilanne, vaikuttaako se raaka-aineiden louhimiseen ja saamiseen. Yritykset ovat lähteneet itsenäisiin sopimuksiin ja tuoneet itse raaka-aineita, mutta mm, tiedot osoittavat, että avoimuus vähenee ja nämä rahat, jotka annetaan esimerkiksi Asian ja Afrikkaan, niitä käytetään rikollisen toiminnan rahoittamiseen, esimerkiksi Kiina. Sitä on syytetty, koska itse asiassa koko sen tuontipolitiikka koskee koko maailmaa. ehkäpä pitäisi antaa tehtäväksi valtioille, että vientiehdot, niitä pidä, niistä pidetään tiukemmin kiinni, niin että voimme saavuttaa yhteiset tavoitteemme EU-ssa ja myöskin yhteiset tavoitteet Yhdysvaltain kanssa. Ja niin voisimme myötä vaikuttaa myös näiden vientimaiden poliittiseen vakauteen. Seuraava kysymys, olkaa hyvä. Tack så mycket. Eh, först... Eh, Kiitoksia. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää teitä näistä hyvin kiinnostavista esityksistänne. Ja oli erittäin kiinnostavaa kuunnella, kuulla, minkälainen rooli Maailmanpankilla on tässä kontekstissa. Siinähän oli kysymys tasapainosta – Eh, niiden tahojen välillä, jotka tuottavat eh, raaka-aineita ja niiden tahojen suhteen, jotka niitä käyttävät ja ostavat. Kaksi asiaa. Eh, maatalousraaka-aineet, jotka täällä tulivat myöskin esille, on tietenkin hyvin tärkeä kysymys, tämä maatalouskysymys, mutta samalla tuntuu vähän epävarmalta se, että että miten me voimme ottaa maatalous, raaka-aineet tähän samaan kontekstiin, missä puhutaan muista strategisista raaka-aineista. Eikö ole vähän vaarallista, että yritetään hallinnoida näin monia eri asioita samalla kertaa? Meidän täytyy nyt EU-ssa äh, sanoa mitä mieltä me olemme näistä strategioista. Ja jos tässä on näin paljon mukana, niin tämä tulee hyvin yleisesti muotoiltua. Minun mielestäni raaka-ainekriisi maatalouspuolella ja ruokapuolella vaatii aivan toisen tyyppistä politiikkaa ja strategiaa. G20-tehtävähän on aivan toinen asia mielestäni. Täytyisi nyt vähän keskittyä siihen yhteen asian kerrallaan ja miettiä tarkkaan se, että voidaanko raaka-ainekysymystä laajentaa näin laajalle silloin, kun EU tätä päätöstänsä harkitsee. Sitten toinen asia. E on puhuttu Kiinasta, on puhuttu Afrikasta. Entäs arktinen alue? Sehän on uusi alue, siellä on monenlaisia sopimuksia tekeillä ja arktisia alueita ruvetaan hyödyntämään enemmän ja enemmän. Kuinka EUn pitäisi suhtautua arktisiin alueisiin? Voimmeko toimia paremmin näillä alueilla kuin mitä olemme toimineet muualla maailmassa, missä olemme hyödyntäneet raaka-ainevaroja? Kiitos. Danke sehr. Kiitoksia. Minullakin olisi kysymys herra eh, professori Eggertille. Me voisimme eh, ehkä rauhallisesti suhtautua tähän, eh, tähän raaka-aine niukkuuteen, mutta se, mitä te tästä asiasta sanoitte, niin minkälaiset johtopäätökset olette asiasta tehnyt? Onko nyt muitakin seurauksia tästä niukkuudesta kuin se, mitä aamulla puhuimme? No, täällä oli Bytik Offer esit, halusi esittää kysymyksen, mutta hän ei ole täällä, joten aloitetaanpa nyt vastauksilla. Herra Sean. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset näistä niin, tietysti tätä tuotteiden edellyttävistä on ajateltu Tämä on G20-ajatus. Me olemme tehneet kolmella eri alalla työtä rahoitusmarkkinoilla, joissa ei tehdä tuotteisiin sinänsä eroa. Me sitten erikseen olemme käsitelleet juuri näitä maatalouskysymyksiä, eli maatalous ja maatalous, elintarviketurvallisuus ja ähm, <clears throat> maataloustuote asiantuntijoiden kanssa ja sitten kolmanneksi energiamarkkinoilla. Eli kyllä tässä te, eriytetään tätä työtä. Periaatet äh, ovat tietysti äh, kuluttajien tuottajien välinen säännöt, vuoropuhelu, yhteistyö, avoimuus ja tuotannon tehostaminen. Nämä kaikki ovat perust- periaatteet, jotka koskevat markkinoita, ovat ne markkinat sitten mitä tahansa. Ja sitten tämä viimeinen asia ei kuulu G20-esityslistalle. Sitten seuraavana annan puheenvuoron Maailmanpankin edustajalle jos, jos ei teillä ole pakko vastata, mutta jos teillä on vastaus johonkin kysymykseen, niin olkaa hyvä. Thank you very much. I'm just going to make a small comment on... Lyhyt kommentti raaka-aineiden niukkuudesta. On ilmeisesti olen samaa mieltä. Ekeretin kanssa ei ole pulaa. Pitkällä aikavälillä vaikka lyhyellä aikavälillä on paljon jännitteitä. Koko mat- materiaalien toimittaminen teollisuudelle on hyvin monimutkaista nykyään ja pelkästään poliittisen epävakauden takia, vaan epävakaan sään takia, joka aiheuttaa toimitusketjussa paljon epävarmuutta. Arktisen alueen kysymys on hyvin tärkeä. Arktista on pyydetty pitämään tällaisena suojelualueena, jossa ympäristön, tilaa, ympäristön suojelu on vienyt pidemmän korren kuin luonnonvarojen kehittäminen. Siinä on ristiriita sen välillä, mitä, mikä on suojelusopimus ja sitten antaa yritysten käyttää rahoitusresursseja ja innovointikapasiteettia. Ja tässä tarvitaan paljon lisää keskustelua tästä. Ja professori Egert. Sitten professori Eggert. Well, let me respond to the, the... Niin, haluaisin eh, vastata tähän puheenjohtajan haasteeseen. Olenko ehkä liian rennosti suhtautunut siihen, mitä raaka-aineita on saatavilla? Haluaisin nyt tässä selittää asiaa. No se, miten näitä raaka-aineita on eh, saatavilla, niin siellä on neljä tärkeää tekijää. Ensinnäkin geologiset syyt, onko maankuoressa missä kohdella näitä aineita. Sitten rakenteelliset asiat, onko meillä sellaisia prosesseja, joita voimme käyttää hyväksemme, jotta pystymme kaivamaan raaka-aineita esiin. Sitten kolmas asia liittyy tällaisen ympäristö, yhteiskunta, geopoliittiseen näkemykseen. Ja tässä on kysymys se, että voimmeko luonnosta ottaa näitä resursseja eh, sillä tavalla, että me koko ajan pidämme mielessämme sen, mitä haluamme ympäristöltä ja muilta eh, asioilta, minkälaisessa kerrostumissa näitä raaka-aineita on siellä, missä niitä on. Meidän voimmeko toimia yhdenmukaisesti muiden politiikan lohkojen kanssa. Ja sitten vielä neljäntenä lopuksi on tämä taloudellinen eh, lähestymistapa. Voimmeko tehdä ihan mitä tahansa, jotta saamme raaka-aineita? Voimmeko kierrättää niitä sellaisella tavalla, että ne ovat yhteiskunnallisesti kelvollisia tapoja ja saavatko ihmiset eh, sitten taloudellista hyötyä? No, joka tapauksessa minun mielestäni on niin, että tämä geologinen ulottuvuus ei ole kaikkein sitovin meitä rajoittava tekijä. Jos suhteellistamme asiaa, niin nämä muut ulottuvuudet saatavuudessa ovat ehkä, tai ainakin minun mielestäni, ovat merkittävämpiä kuin geologinen. Tämä on siis vastaukseni tähän kysymykseen – ehkäpä tähän päätänkin puheeni. No niin, arktisia alueita en, en nyt oikein osaa tässä kommentoida. Kysymys kuului, että että onko EU vähän liian kunnianhimoinen, kun se yrittää kaikkiin raaka-aineisiin puuttua kerralla ja ottaa juuri maatalouden raaka-aineetkin tähän samaan syssyyn mukaan, miten hintojen heilahtelu ja politiikka. Minä ymmärrän tämän tausta-ajatuksen, että täällä on hyvin erilaisia kysymyksiä takana ja pitäisikö niihin sitten ryhtyä samalla politiikalla vastaamaan siitä asiasta, minulla ei ole mielipidettä. Ja siinäpä se. Sitten Byttikofer, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys kaikille asiantuntijoille. Reikertille. kauppaedustaja Yhdysvaltoista USTR siis. Kun puhutaan tästä teollisuustyöntekijöiden vetoomuksesta, niin sehän ei lähtenyt siihen mukaan tähän maanmetallia koskevaan. Minua kiinnostaisi, että miten tämän tulkitsette. Onko se diplomaattinen päätös, että nyt tässä vaiheessa ei olisi konfliktia VTO-menettelyn puitteissa vai onko se sitä, että kun kiinalaiset ajattelevat, että Clintonin merkitys olisi vähentynyt tai mitä? Kaksi kysymystä myös herra Desserille. Puhuitte paljon avoimuudesta. On paljon avoimuusaloitteita EITI esimerkiksi, kaivosteollisuuden avoimuusaloite, mikä se toinen, sitten oli Save What You Pay-aloite. Kaikki nämä eri aloitteet on myös mielenkiintoista kyllä. Dodd-Frank lainsäädännössä Yhdysvalloissa siinä niissä puitteissa, kun rahoitusmarkkinoiden sääntelyä uudistetaan, niin siinä on säännös, jonka mukaan erityistä avoimuutta täytyy saada kriittisten äh, raaka-aineiden asiassa, jotka mahdollisesti tulevat alueelta, jossa on sisällissota, niin että se alkuperää tulisi esille. Pidättekö tätä positiivisen lähestymistapana? Tukisitteko sitä? Herra Ekertille vielä kysymys. työ tästä erityisestä osasta Lord frank lainsäädännöstä meneekö se eteenpäin tietääkseni? Että herra Sean, spekulaatiosta. Viittasitte siihen, että pitäisi olla väline, että näitä spekulatiivisia positiivisia voidaan rajoittaa. Yhdysvaltalaisessa lainsäädännössä tätä on, sitä kuitenkin on käytetty vähän. Ja kommentaarit, joita minä olen, kommentit, joita minä olen lukenut, lukenut, ovat lähteneet siitä, että se ei oikeastaan ole kovin tehokas väline. Mitä muita toimenpiteitä tässä sen lisäksi ajattelette? Toinen kysymys. Ranskan presidentti puhunut tästä spekulaatiosta maataloustuotteilla. Siis G20 puheenjohtajana Ranska tekee näin. Mitä te nyt sitten ajattelette, mikä on Ranskassa poliittisesti tärkeämpää? Miten tämä prioriteettin asetanta selittyy? Näettekö mahdollisuuden joihinkin välineisiin, jotka maatalousraaka-aineiden tuotteiden voitaisiin kehittää ja myöhemmin käyttää teollisuusraaka-aineiden kanssa. Puhuitte sitten epäsymmetriasta, siitä miten paljon tietoa on käytössä teollisuusmaissa ja niissä maissa, joissa on paljon raaka-aineita. Tämä voisi olla kilpailun, Euroopan politiikan kilpailuetu, jos huolehtisimme siitä, että tämä epäsymmetria voitaisiin poistaa ja olisimme hyvä kumppani sellaisen maille, joissa paljon raaka-aineita on, toisin kuin muut niiden kilpailijat. Ehkä voitte kommentoida tätä. Gut, dann versuchen wir mal die Kiitoksia. Yritetäänpä sitten vastauskierrosta tässä. Ehkä herra Sean aloittaa. You can start, please. Merci, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tästä spekulaatiosta ja raaka-aineista yleisestikin voisin huomauttaa, että Ranskan G20-kauden aikana voimme myös nämä mineraaliteollisuuden raaka-aineet ottaa mukaan rahoitusmarkkinatyöhön. Kuten jo sanoinkin, niin tässä aikaisemmassa vastauksessa, niin rahoitusmarkkinoilla ei tehdä sen kummemmin eroa raaka-aineen muodossa ja aktiivisessa muodossa ja rahoitusmarkkinat näin voivat sitten toimia suoraan ja se työ, mitä olemme ryhtyneet tekemään esimerkiksi työryhmässä makrotaloudellisista näkemyksistä hintaheilahtelussa ei tehdä sen enempää eroa. Eli puhumme sekä maata, maatalous, energia että mineraaliraaka-aineista näissä yhteyksissä. No mistä syystä me sitten haluamme rakentavampaa työtä raaka-aineissa, maatalouskysymyksissä ja energiakysymyksissä. Energiaraaka-aineissa siitä syystä, että me tarvitsemme me olemme ryhtyneet tähän työhön jo aikaisemminkin ja olemme sitoutuneet tähän työhön jo ennenkin. Ja sitten maataloustuotteista kyse on myös Soulin toimintasuunnitelmasta, eli emme lähde liikkeelle aivan nollasta tässä viimeisimmässä G20-kokouksessa erityisesti asiaa käsiteltiin ja havaittiin, miten suurta tahtoa on raaka-aineiden rakenteellista käsittelyä varten, erityisesti mineraalipuolella. Ja sitten tämä tehokkuus, onko se rajoitettua vai ei. Nämä aseman rajoittamiset ovat tietysti yksi väline muiden joukossa – markkina-aseman rajoittamiset. Tietysti tämä on kokonaispaketti näkemys ja tässä sitten eritoten mietitään kyseessä olevien eurooppalaisten direktiivien päivittämistä. Pelkkä markkina-aseman rajoittaminen ei auta, jos sitä ei voida sitten soveltaa sellaisiin toimijoihin, jotka eivät kuulu sääntelijöiden toimivallan piiriin. Joten avoimuuteen tämä liittyy, eli tämä operaatioihin ja operaattoreihin löyty, liittyvä avoimuus näillä säännellyillä markkinoilla on erittäin merkittävä, jotta voidaan kaikkea sääntelyä ja sen soveltamista tehokkaasti toteuttaa. Me uskomme kovasti myös yhteistyöhön yhteistyöhön fyysisen sääntelijän ja rahoitusmarkkinasääntelijän välillä. On mikä tahansa sitten tuo epävarmuustekijä rahoitusmarkkinoilla, niin tällaista tietojen vaihtoa ja arviointien vaihtoa sääntelyviranomaisten välillä ja myös fyysisillä markkinoilla tarvitaan ja näin saadaan sitten kokonaisvaltaisempi kuva koko, koko tilanteesta ja näin voidaan toimia sitten suoraan. Mutta tässä kyse on juuri markkina-aseman rajoittamisesta tiettyjen viranomaisten sisällään nyt tällä erää on kuitenkin aika rajallinen, koska niillä ei ole valtaa kaikkeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Desa, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Let me comment on the, on the transparency. Haluaisin kommentoida avoimuutta. On kovin tärkeää, kun 2004 hyrkeen hinnat ovat nousseet vaihteluhinnoissa, konflikti, joka jatkuu. Sen, miten hallitaan sitä tuot, tuo voittoa, joka tulee tää, näistä raaka-aineista, että siinä avoimuus olisi olennainen tekijä missä tahansa raaka-ainepolitiikassa. sekä pienen että tuojien näkökulmasta. Kuten Oxfordin professori haluaa sanoa, avoimuus on se, mistä jokaisen maan pitäisi aloittaa, kun se yrittää määritellä ra- raaka politiikkaa, mutta siihen se ei riitä. On selvää, että täytyy mennä pidemmälle. Kaisuteollisuus pitäneellinen konferenssissa Pariisissa maaliskuussa. Se on nyt valitunut viisi maata, jotka ovat täyttäneet kaikki säännöt, toimeenpanosäännöt prosessissa. Siinä syntyy vähän turhautumista kansalaisyhteiskunnan tasolla niissä maissa, jotka ei ole validoitu, koska sanotaan, että tämä on hienoa, tämä vuoropuhelu on mitä sitten? Miten avoimuus myötä vaikuttaa siihen, että raaka-aineiden tilannetta parannetaan, kehitetään maassamme vai miten se parantaa niiden sopimusten laatua, joita hallituksen allekirjoittavat ja tärkeintä, miten se parantaa elämäämme. Sitä ei olla näkemässä nyt, että avoimuus on kovin tärkeää, mutta konsensus kasvaa kansainvälisessä että sitä täytyy laajentaa muille alueille. Kaksi ja vain kysymystä. Sitten kun tiedetään, miten paljon hallitus saa verotuloina hyödykkeiden tuotannosta, avainkysymys, mikä tulee esille, on se, että mitä hallitukset sillä rahalla tekevät. Ja se askel on sitten yrittää arvioida, mitä budjettiprosesseja sitten saadaan aikaan ja toteutetaan, jotta varmistetaan se, että tämä raha käytetään viisaasti. Ja tietysti kun katsotaan toista puolta, sitten kun tiedetään, miten paljon hallitus on saanut tuloja, ihmiset haluavat tietää, sopimusehdot, ovatko ehdot reilut, onko hallitus saanut todellakin kaiken, mikä sopimusten mukaan niille tulee, vai ei. Ja kun oli parlamentissa, haluaisin vedota parlamentin jäseniin, koska se, että parlamentit niissä maissa, se rooli, joka parlamentilla pitäisi olla niissä maissa, rakennetaan paljon, jotta avoimuutta voidaan parantaa, on hyvin tärkeä. Ja olen varma, että on tapoja, joilla myös te voitte lähteä potentiaalisesti yhteistyön parlamenttien kanssa resurssirikkaissa maissa. Tapana parantaa avoimuutta. Se ei riitä kuitenkaan, jos ei ole sosiaalista äh, vastuunalaisuutta siihen liittyen, että ihmiset eivät voi kysyä hallituksilta, että miksi he eivät ole tehneet tätä ja miksi, miksi he eivät tehdä paremmin. Tämä on hyvin tärkeä rooli tässä parlamentille ja toivottavasti Euroopan parlamentti voisi olla aktiivisemmassa osassa kumppanuuksissa ja kapasiteetin rakentamisessa vastaavissa instituutioiden kanssa resurssirikkaissa maissa. Ja todellakin vahvistan, pidän tätä erinomaisena ehdotuksena rakentaa kumppanuuksia Euroopan unionin ja niiden maiden välillä rakennetaan paljon, jotta voidaan yrittää täyttää tätä aukkoa, joka on se, että epäsymmetriaa on tiedossa tuojien ja viemäjän välillä ja investoijien ja niiden välillä, joilla on paljon resursseja. Euroopallahan on pitkä tiedonkehityksen perinne ja osaamisen eh, kehittämisen perinne näillä toimialoilla, jotka voitaisiin ottaa vipuvoimaksi auttaa kehittämään tätä kumppanuutta ja yhteistyötä. Tietysti lisääntyvä avoimuus ja epäsymmetrian vähentäminen tiedos, tiedon käsittelyssä ovat olennaisia näiden esille nostettujen ongelmien ratkaisemisessa, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan, luonnonvarojen kehittämisessä, korruptio, sopimusten käyttämisessä on tärkeää, että kilpailusuhteet ovat yhtäläiset kaikkien investoijien välillä ja että avoimuus ja tieto ovat kulmakiviä, jotta voimme tämän varmistaa. mich, professor Kiitos. Ja sitten professori Egert. Offer äh, esitti monta kysymystä, kaksi minulle itse asiassa, ja minä haluaisin vastata. Ensinnäkin presidentti Obaman hallituksen äh, tutkimus siitä, että minkälaisia reiluja kaupan menettelyjä pitäisi olla ja että voitaisiin puhdasta energiasektoria Kiinassa edistää. Minä en ole mikään kauppa-asioiden erikoisasiantuntija, mutta näin yleisiä kommentteja voisin antaa. Tällaisen tutkimuksen tulos ja se, että mitä Obaman hallitus sitten tekee muodollisesti VTOssa, niin Sitähän ei vielä tiedetä. Minusta tuntuu kuitenkin, että hyöty tästä asiasta riippuu siitä, että miten näin suhteellisesti nähdään kahden teeman suhde toisiinsa. Ensinnäkin Kiinan puolelta on todettu, että, että vientikiellot ovat siitä syystä olemassa, että Kiina yrittää eh, omia asemiaan havoittuvilla markkinoillaan eh, vahvistaa. Ja se, mitä Euroopassa ja USAssa sitten halutaan, niin eh, mielestäni tässä nyt kuitenkaan ei ole VTO-sääntöjä vastaan rikottu. No mitä sitten tulee terästeollisuuden työntekijöihin USAssa, kuinka tärkeää on Kiinan tuki tai tällaiset tuet puhtaan teknologian viennille energiasektorilla, niin se liittyy näihin vientituontikysymyksiin ja tässä tuntuu olevankin vähän paremmat perustelut, paremmat perustelut sille, miten VTOn kanssa toimitaan. Sitten ihan laki lainsäädäntökysymyksiin. Te tunnette niitä melko pieniä talouspoliittisia uudistuksia tehtiin USAssa ja näiden tiettyjen mineraalien suhteen. Yhdysvaltalaiset yritykset joutuvat nyt tarkastamaan sen, että mineraalit, joita käytetään tuotteessa, eivät tule tällaisilta konfliktialueilta. Tentulum Kongosta esimerkiksi on sellainen äh, aihe, ja monet muut Länti-Afrikan alueet ovat juuri tällaisia kiistanalaisia kysymyksiä tässä. Ja yritykset yrittävät vaivalloisesti panna näitä uusia äh, sääntöjä täytäntöön, mutta minun mielestäni näitä voidaan soveltaa vasta myöhemmin. Onhan nimittäin monia yrityksiä, kuten Apple ja Microsoft, valmistussektorilla, tentalum ja monet muut aineet, jotka tulevat riita, riitaisilta maan, maailman alueelta, niin nämä toimitusketjut ovat hyvin pitkiä. Eli kaivannaisteollisuudesta loppuu tuotteeseen, niin Microsoft ja Apple eivät itse asiassa tiedä, minkälaisia mineraalilähteitä on käytössä. Ja hyvin vaikea näitä päätöksiä sitten on sen perusteella tehdä. Kiitos. Sitten vielä täällä on kommenttipyyntö. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин Бутикофер, уважаеми лектори. Butikoffer, puheenjohtaja, alustajat. Tänään on pystytty osoittamaan pelkästään, että miten olemme huolissamme raaka-ainetarjonnasta. Te olette myös hahmotelleet ratkaisuja. Olemme nähneet erittäin hyviä esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä näiden ongelmien ratkaisussa. Miksi pidän tätä ongelmana? Olen ollut mukana mineraalitekniikassa yli 30 vuotta ja nyt edustan Eurooppaa kansainvälisessä raaka- luonnonvaraprosessoinnin kongressissa. Tietysti on raaka-aineita, mutta miten paljon se maksaa Euroopalle, että raaka saanti turvataan. Käytännössä sitten, mitä voidaan tehdä yhdessä? Saattaa 120 miljardia, mitä maksetaan eri maille, jotta voidaan varmistaa, että teollisuutemme toimii joustavasti. Ensinnäkin Euroopassa saatavilla olevat raaka-aineet. Kaivosteollisuus, sitähän taloussyistä pienennettiin. 90-luvulla hinnat olivat kovin alhaalla ja sitten kaivosteollisuus romahti. Nyt hinnat ovat liiallisen suuret. Kuparitonni maksaa noin 10 000 dollaria ja kestää pitkän aikaa toipua kaivosteollisuudelle. Sitten paljon tulee jätemateriaalia, jota tulee metallin prosessoimisesta. Lyijy, kulta, kupari, kaikki metallit ovat tässä kyseessä. Miten näitä jäämiä prosessoidaan? Siihen tarvitaan uutta tekniikkaa, uutta metodologiaa. Tässä voimme hyötyä toisistamme. Yhdysvallat on hyvin kokenut. Ja että Maailmanpankki voisi investoida tällaisiin tekniikoihin. Ja Eurooppa tiedää, miten ne toteutetaan. Olen ollut melkein kaikissa maissa, joissa on paljon raaka-aineita. He puolestaan ovat valmiita tarjoamaan nämä resurssit. vaihtelun näistä uusista tekniikoista tehokkaista tekniikoista. Esimerkiksi veden, veden prosessoinnissa, mm, vesien, vesien käsittelyssä, jolla voitaisiin vähentää esimerkiksi kasvihuonepäästöjä. Johtopäätöksenä haluaisin sanoa, että meillä on suuria mahdollisuuksia yhteistyöhön, koska todellakin metalleja voidaan kierrättää loputtomiin. Nehän eivät menetä ominaisuuksiaan. Ja kulutus lisääntyy koko ajan ja tulee uusia ongelmia. Sen vuoksi meidän nyt pitäisi löytää oikeat ratkaisut, jotka varmistaisivat pitkän aikavälin tarjonnan strategisille metalleille, ei pelkästään Euroopalle, vaan Yhdysvaltoillekin myös. Ja kaikille muille maille. Haluaisin kovasti kiittää tästä keskustelusta, koska se on ollut hyvin hedelmällistä omalta kannaltani ja instrumentaalista ja siinä, että voidaan taata parempi tulevaisuus. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, erityisesti haluaisin meidän esitelmöitsijämme, esitelmöitsijöitämme kiittää. Te olitte täällä ja, ja te olette auttaneet meitä ajattelussamme eteenpäin. Kuulemistilaisuus on, on hyvä silloin, kun ei vahvisteta vain vahvisteta sitä, mitä jo tietää, vaan se, että tulee jotain uutta ja yhä enemmän kysymyksiä. Kiitoksia tästä hyvästä hetkestä asiantuntijoiden kanssa. Herra Butterhofe on vaikuttanut myös siihen, että tämä on esillä tässä valiokunnassamme hyvin vaikeaa työtä, mutta me olemme varmaankin vähän taas astuneet askelia eteenpäin. Ja tämä osio päättyy tähän. Jatkamme iltapäivällä.